Siamo pronti, prendete... Olemme jo valmiita, istuutukaapa. Buongiorno a tu- Hyvää huomenta päivää kaikille. Aloitamme kokouksemme. Jos ei kukaan esitä mitään kommenttia, esityslista voitaneen hyväksyä. Ei sikäli myös, ellei sitten ennen kokouksen päättymistä ole mitään kommentteja pöytäkirjoihin kokouksista 16. 17. maaliskuuta 12. huhtikuuta, niin nekin hyväksytään. Vielä ilmoituksena valiokunnalle, että huomenna meillä on koordinaattorienten kanssa tapaaminen komission kanssa Jolitsen näkökseen, niin se liittyy maatalouslainsäädännön sopeuttamiseen. Tämä liittyy vanhan komiteamenettelyyn, sehän muuttuu delegoiduksi ja täytäntöpanosäädöksiksi. Toivottavasti aikataulusta päästään yksimielisyyteen. Näin parlamentti voisi mahdollisimman nopeasti täyttää lainsäätäjän tehtävänsä, kuten Lissabonin sopimuskin edellyttää. Tämän lisäksi vielä ilmoittaisin, että meillä on työversta tulossa maatalousalan kilpailukyvystä Euroopan unionissa 10. päivä toukokuuta. Lisäksi vielä lisää kokous, ylimääräinen kokous 18 päivä toukokuuta kello 19, eli Strasbourgissa me tarkastelemme lukuisia tarkistuksia Lionin mietintöön liittyen ympiin 2013 jälkeen. No niin, ja nyt sitten me aloitamme keskustelun komission jäsenen John Dallin kanssa. Hän vastaa terveys- ja kuluttajan suoja-asioista. Ennen kaikkea haluaisin toivottaa teidät tervetulleeksi Parahin John. Ja me olemme kovin kiinnostuneita tutustumaan sinun työohjelmasi komissiossa tulevina vuosina. Ennen kaikkea kasvinsuojelu- ja eläinsuojeluasioissa. Tämä koskee ennen kaikkea eläinten suojelua ja elintarviketurvallisuutta. Kiitoksia komission jäsen Dali, että olette läsnä. Grazie. No. Chairman, honorable members. Puheenjohtaja, hyvät jäsenet, Mielelläni olin täällä tänään, kun on tämä ensimmäinen tilaisuuteni antaa teille päivitettyjä tietoja monista tärkeistä asiasta jotka ovat valiokunnan intressissä. Ennen kuin vastaan kysymyksiin, niin alan teollisuus on hyvin tärkeä EUn taloudelle. Se on suurin työllistäjä ja valmistaja. Sen vuoksi kukoistava sektori on hyvin tärkeä. Haluaisin painottaa tätä merkittävää panos, joka alalla on siihen, että saadaan Eurooppa 2020 aloitteiden tavoitteet saavutettua. Pidän fokuksen komission työn ohjelmassa sellaisissa asioissa, jotka muodostavat sekä minun, jotka ovat osa salkkuun ja niin valiokunnan salkkua. Aloitan kasvinterveydestä, mikä näyttää asianmukaiselta, kun sillä on niin tärkeä osa elintarvikeketjussa. Kriisi on osoittanut, että EU tarvitsee vahvempaa suojelua or, tällaisia organismeja vastaan, jotka ovat kasveille vahingollisia. Meidän täytyy hyväksy, ottaa käyttöön strategisen lähestymistapa asiaan. Kun tulee uusia tuholaisia ja sairauksia ilmastovaikutuksenkin vuoksi kattava arviointi nykyisestä kasvin, kasviterveysjärjestelmästä on meneillään ja uusi kasviterveysstrategia on, ollaan ottamassa käyttöön 2012. Mainitsen myös lyhyesti uuden, uuden, uuden, uusien oikeudellisten puitteiden aseman tässä asiassa. Siinä on selkeä yllykö toimialalle innovoida – ja näin hyötyä esille tulevista markkinamahdollisuuksista turvallisempien tuotteiden osalta. Uudet tuotteet tulevaisuudessa tulevat markkinoille nopeammin, kun on tiukemmat määräajat lupamenettelyssä. Näin päästään siihen, että maanviljelijät saavat laajemmin nopeammin käyttöön näitä tuotteita. Sitten GMOt. Kuten varmasti tiedätte, toimintaohjelmassa komissiolla on toimenpide, Kesäkuun lopussa esitetään konkreettisia aloitteita siitä, miten jäsenvaltiot voivat päättää itse, että viljelläänkö GM-oleja vai ei alueellaan. Tämä heijastaa täysin Paroson ja hänen poliittisen suuntaviivansa kantaa, jotka julkaistiin ennen kollegion nimittämistä. Kloonaamisesta tammikuussa tein sitoumuksen esittää raportti tämän vuoden lopussa. Tämä asia kuuluu myös ohjelmaan. Komission yksiköt konsultoivat tällä hetkellä kaikkia asianmukaisia sidosryhmiä niin, että saataisiin kattava ja tasapuolinen kuva asiasta. Haluaisin käyttää tätä mahdollisuutta kuvaillekseni kantojani tieteelliseen kehitykseen ja innovointiin. Minä olen innovaatioiden puolella ja täysin sitoutunut siihen, että maksimoidaan hyödyt, joita tieteestä voidaan saada, mutta ei millä tahansa hinnalla. Noudatan politiikkaa, jossa on vastuullisia innovaatioita, jossa rohkaistaan aktiivisesti, mutta samaan aikaan otetaan täysin huomioon riski- ja turvallisuusasiat. Tiukemmat lupamenettelyt torjunta-aineille, jotka mainitsin, on hyvä esimerkki tällaista ylykkäistä innovointiin. Tarvitsemme avoimempaa keskustelua tieteestä, siihen kuuluu mukaan myös se, että toimijoilta saadaan asianmukaiset selitykset hyödyistä uusista tuotteista kuluttajille ja otetaan kuluttajien äh, toiveet huomioon. Kuten arvoisat jäsenet tietän, että komissio julkaisi tiedonannon uudesta eläinterveysstrategista 2007 otsakkeena oli se, että ennaltaehkäisy on parempi kuin hoito parantaminen. 2008 tuli jatkoa, kun hyväksyttiin toimintasuunnitelma. Siihen kuuluu erityisiä toimia, joista useimmat ovat to- toteutettu ja hedelmääkin ovat kantaneet. Aion tehdä ehdotuksen EUn eläinterveyslaista ensi vuonna alkuvaiheessa sitä vuotta. Täytyy pitää mielessä suhde EU-sääntöjen ja kansainvälisten sääntöjen välillä. Meidän lainsäädäntömme on suuressa määrin sopusoinnussa maailman eläinterveysjärjestön suositusten kanssa. Jotkut sen meidän sääntömme löytyy vielä pidemmälle. Jatkamme sit, sitä, että EUlla on täysin oikeus pitää suurempi suojataso kansanterveydessä ja eläinterveydessä, kun se on perusteltua ensimmäinen yhteisen toimintasuunnitelma 2010 eläinterveydestä loppuu tänä vuonna. Ja sen saavutusten arviointia valmistellaan ja saadaan päätökseen joulukuussa liittyen tähän. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että arvioidaan dataa siitä, että mitä kustannuksia on korkeudettamisesta tähän perustuen ja ottaen huomioon suositukset hyvin hyödyllisistä raporteista tältä valiokunnalta valmistanut uutta strategiaa, joka kattavalla tavalla ottaa huomioon seuraavan, vai valmistelee seuraavan viiden vuoden eläinterveyspolitiikkaa. Eläinsuojelu kuljetusten aikana on myös osoittautunut vaikeaksi asiaksi ja siitä komissio on sitoutunut esittämään raportin sitä odotetaan ensi vuoden toisella ja se perustuu näyttöön, joka liittyy sosiaaliseen, taloudellisiin ja tieteellisiin ulottuvuuksiin asiassa, kuten myös nykyisten sääntöjen toimeenpanoon. Sitten kun käsitellään asioita, jotka ovat tämän vuoden työohjelmassa, mutta koskevat eläinterveyttä ja niiden hyvinvointia, mainitsisin mielenkiintoisen tulevaisuuden näkymän tästä eläinten hyvinvoinnin merkinnästä. Kuulemistilaisuudessa, kuten sanoin, en usko siihen, että kutsutaan, että sanotaan kuluttajille, siis, mitä heidän pitäisi syödä, mutta uskon siihen, että voidaan silti antaa heidän tietää, mitä he syövät. Eläinten hyvinvointimerkinnöistä ja mahdollisesta referenssipisteiden perustamisesta Euroopassa esiteltiin kulmistilaisuudessa aiemmin ja olen kiitollinen tuesta näille referenssikeskuksille, jotka valiokunnan mietinnössä tuli. Elintarviketurvallisuudessa ja terveydessä Eurooppaa pidetään edelläkävijänä tällaisena erinomaisuuden viite, eh, vertailuarvona kansainvälisesti. Eurooppalainen malli on valtava potentiaali. Meidän pitäisi pyrkiä hyödyntämään sitä ja tukemaan sitä lahjimmassa mahdollisessa mielessä, jotta voidaan avata markkinamahdollisuuksia. Meillä on erinomainen brändi, käytetään sitä täysimääräisesti. Kun puhutaan tuonnista, niin totean, että tuotujen tuotteiden täytyy noudattaa meidän turvallisuusvaatimuksiamme ja täyttää samat edut kuin eurooppalaisten tuotteiden kuitenkin. Kun otetaan huomioon se, että täytyy ottaa huomioon myös kilpailukyky, 2010 vuodessa lopussa tulee tuontiasiasta raportti. Tämä tehdäkseni eh, konsultoin sidosryhmiä, koska se on tietysti tärkeä asia monille. Tärkeä asia on kuitenkin se, että kehy, kehysten puitteissa voidaan toimittaa turvallista ruokaa riippumatta sen alkuperästä. BSC-asiassa trendi on mennyt suotuisaan suuntaan. Nyt varmaankin ollaan sellaisessa pisteessä, jossa ei vasentavaranelleksi kuluttajien terveyttä. Tällainen etenemissuunnitelma ollaan tekemässä, johon kuuluu mahdollisia muutoksia BSC-asiaan vuosina 2010 tai vuoteen 2015 asti. Tämän dokumentin pitäisi hyväksyä kesäkuussa komissiossa, jos lähdetään parlamentille, jotta voidaan selata tietä kollektiivisille keskusteleille tulevaisuudessa muutoksista. Sitten viimeinen asia. Meillä on jo suuri eläinterveyden ja elintarviketurvallisuutta Euroopassa. Voimme olla perustellusti ylpeitä, sääntelijät, maanviljelijät, tuottajat näistä viime vuosien pyrkimyksistä taata kuluttajillemme eh, järkevään hintaan korkeatasoista ruokaa. Näin voidaan jatkaa, jos toimeenpano on asianmukaisella tasolla niistä toimenpiteistä, jotka ovat jo käynnissä. Jos toimeenpano on heikkoa, silloin asetetaan vaaraan sekä uskottavuus että tehokkuus sääntelypuitteissamme. puitteissamme. Puheenjohtajat jäsenet, olen lyhyesti kuvaillut monia asioita, jotka ovat meille yhteisenä intressinä tämän vuoden komission työohjelmassa ja vähän muitakin asioita. Nyt haluan vastata mielelläni kaikkiin kysymyksiin, joita teillä saattaisi olla. Kiitoksia. Molto bene, grazie. Erinomaista. Kiitoksia komission jäsen. Kiitos puheenvuorostasi. Moni jäsen on pitänyt puheenvuoroa. Aloitammekin pitämättä puheita keskustelun. Totta kai pyrimme aikaa käyttämään tämän esityslistamme mukaisesti, joka on meillä Elisabeth Jegle ensimmäisen. Elisabeth, ole hyvä. Vielen Dank. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia komission jäsenelle, että pääsitte näin aikaisin tänne valiokuntaamme ja kiitoksia oikein paljon tästä esityksestänne. Käsittelitte niitä aiheita, jotka työllistävät meitä ja myöskin aiheuttavat erinäisiä pohdintoja. Ja minulla onkin tässä kysymys, että kun sanoitte, että 2012 on tarkoitus saada aikaan uusi kasvinsuojelustrategia, Mehän juuri nyt olemme saattaneet päätökseen erään työn tähän liittyen, ja miksi nyt jo näin varhaisessa vaiheessa pohditaan uuden strategian aikaansaamista? No sitten toinen suuri aihe oli eläinten suojelu puheenvuorossanne. Minä olin parlamentin esittelijä eh, eläintensuojelustrategiassa, joka päättyy 2010, eli 2006-2010 oli tämä aikajänne, ja me olemme tässä myöskin saaneet uusia asioita Euroopan unionin tasolle. Ja tämä sitten myöskin vaikutti eläintensuojeluun koko Euroopan alueella, antoi sille uutta pontta. Te sanoitte, että haluatte pidemmän aikavälin eläinsuojelulainsäädäntöä. Minä lähden siitä, että monet valiokunnan jäsenet varmastikin tukevat tätä, varsinkin kun ajatellaan harmonisointia, EU-sisämarkkinoita, joka meillä sitten tulee olemaan, mutta myös, ja pyydänkin sitä, kun ajatellaan eläimiä, jotka eivät automaattisesti ole mukana, tällaiset koeeläimet ja maatalouden hyötyeläimet, vaan että ajateltaisiin myöskin kissoja, koiria, eläimiä, jotka eivät ole, joita ei pidetä niin hyvin tietyillä alueilla. Eli jos puhutaan eläinten suojelusta, pitäisi puhua koko eläinten suojelualueesta. No sitten tämä strategia eh, tämän ajanjakson jälkeen, niin meille valiokuntana olisi tärkeää, ja Rova Pausen eh, tämänhetkisenä esittelijänä varmastikin tulee käsittelemään tätä mietinnössään. Onnittelen Rova Paulsenia jo siitä, koska se tulee olemaan erinomainen. Mutta olisi tärkeää kysyä, että mitä sitten täytäntöön pannaan tämän strategian myötä, miten pitkällä olemme Euroopassa, miten pitkällä olemme jäsenvaltioissa, miltä tilanne näyttää eläinten kuljetusten osalta, missä jäsenvaltioissa tehdään työtä ja missä pitäisi tehdä hiukan enemmän. Tämä myöskin pätee eläinten pitoasetukseen, eli tässä pitäisi tehdä työtä tämän osalta ennen kuin uutta lainsäädäntöä tulee miten ja miten hyvin eläinten lainsäädäntö on täytäntöönpantona. Sitten biopatentit, kloonaus, puhuitte, että saatte tästä uutta lainsäädäntöä aikaan. Tämä on tärkeä asia ja sitäkin voidaan tarkastella tässä yhteydessä. Kyse on siis biopatenteista ja pyytäisin teidän mielipidettänne myöskin niihin liittyen. Kiitoksia. Grazie Elisabeth. Kiitoksia Elisabeth. Michel Danten ja sitten Jose Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komission jäsen. Tiekartasta, jota meille esittelitte, minusta se vaikuttaa selkeältä, täydelliseltä ja myös hyvin ajoitetulta. Olette jo ajatelleet useita tapaamisia kanssamme. Me olemme teille uskollisia myös. Kuitenkin haluaisin palata yhteen esille ottamaan ne seikkaan noin nopeasti. Nimittäin tämä suojelutoimien korkeat kustannukset maataloustuotannolle Euroopassa eri muodoissaan. Jos oikein ymmärsin, totesitte, että kustannuksia arvioidaan. En oikein päässyt perille aikataulusta. Minusta vaikuttaisi olennaiselta, että tässä keskustelussa, jota nyt käynnistämme maatalouden tulevaisuudesta, niin sillä on tärkeä sijaa. Nimittäin kustannukset ovat hyvin tärkeä osa myös yleisön silmissä. Sitten toinen seikka liittyy ongelmatiikkaan, joka tulee siellä täällä esille Euroopassa. Se vaikuttaa uudelta ongelmatiikalta, mutta kuitenkin minä uskon, että meidän täytyy pikaisesti löytää eurooppalaiset puitteet sen ratkaisemiseksi. Nimittäin teollisuussaasteet. Kaikkialla Euroopassa oikeastaan on maataloustuotantoa, on tiloja, jotka kärsivät joskus vanhastakin saasteesta, ajatellaanpa dioksiinia, ja maanviljelijät joutuvat uhreiksi. Ilman, että on olemassa mitään selkeitä puitteita jatkaa elinkeinoaan. Joskus tämä on hyvin tärkeä kysymys paikallisesti. Ajattelen tässä vanhoja jätteenpolttolaitteita esimerkiksi niiden reuna-alueita tai jotain kemian tuotantoa. On kymmeniäkin tiloja, jotka saattavat olla tavallaan ilman pääsyä markkinoille pitkänkin aikaa. Minusta meidän pitäisi tätäkin käsitellä eurooppalaisessa mittakaavassa. Kiitos. Grazie, Michel. Kiitoksia, Michel. Jose Bove ja herra Schmitzin jälkeen. Monsieur le commissaire. Herra komission jäsen, jo muutaman kuukauden olette ollut virassa ja pitää paikkaansa, että olette ottaneet hyvän lähdön. Ennen kaikkea, että olette hyväksyneet myös geenimuunnellun perunan markkinoille tuonnin, ja se on ollut kuitenkin vastoin kansallisten enemmistöä ja maanviljelijöiden enemmistöä. Se oli shokki, eikä kukaan sitä ymmärrä. Vaikkakin kaikki jäsenvaltiot olivat kuitenkin pyytäneet, että meillä olisi EFSAn arviointi ensin. Pari vuotta siihenkin on mennyt. Miten voidaan siis todellakin hyväksyä, että annetaan johdonmukaisesti lupa vielä näinä päivinä, vaikka kaikki tietävät, että Arviointiorganismi ei ole haasteiden mittainen tänä päivänä, oli kyse tieteellisesti, ympäristöllisesti, taloudellisesti tai sosiaalisesti. Nyt te totesitte meille tänään, että heinäkuussa te aiotte esittää uutta säännöstä, joka antaa jäsenvaltiolle lähipäätösmenettelyn nojalla hyväksyä tai olla hyväksymättä geenimuunneltut organismi. Tämä johtaa hyvin monimutkaiseen tilanteeseen sikäli, että jäsenvaltiot ehkä kieltävät, sitten toiset jäsenvaltiot hyväksyvät GMOt. Kuitenkin meillä on yhteinen markkina-alue, siis on totta kai vaihtoakin. Totta kai myös kuljettamisen tai pölytyksen myötä saattaa tapahtua siirtymistä. Ei ole siis minkälaista johdonmukaisuutta tämän asian hoidossa. Se on todellinen ongelma myös tähän liittyen kolmanneksi. Tämä liittyy nimittäin VTOH. Varmasti siellä törmätään tilanteeseen, että ne maat, jotka ovat kieltäytyneet ottamasta alueelleen GMO, ehkä joutuvat siellä riitapaneelin hampaiseen, koska siellä säännöt ovat eri sääntöjä mitä täällä. Siinä on todellinen huoli. Ensinnäkin muodollisesti ja kysymys siitä, että ei voida tänä päivänä hyväksyä, että tällaista keskustelua käydään tällä tavalla, että neuvostoja puhuu yhdellä äänellä ja komissio toisella äänellä suhteessa parlamenttiin tai kansalaisiin. Parlamentin täytyy pystyä myös keskustelemaan tästä. Ei ole normaalia, että tällaista keskustelua käydään pelkästään komission puitteissa tai neuvostossa. Siksi tähän tarvitaan selvä vastaus. Toinen Tähän liittyen elintarvikkeista jo vuosien ajan komissio kaikissa kertomuksissa puhuu elintarvikkeiden laadusta ikään kuin keskeisenä asiana. Eli laatu on keskiössä. Nyt sitten huomataankin, että meillä on tulossa uusi esitys, joka on ikään kuin roskaruokaesitys. Siellä tavallaan uudelleen lihatavalla muodostaa. Voidaanko hyväksyä, että tällaisia kuitutuotteita tulee, Fibrimex-tuote, niin että pannaan lihapalasia yhteen ja annetaan vaikutelma siitä, että meillä on kokonainen lihakimpale, vaikka se onkin pantu yhteen palasista. Tai sitten tulee cordon bleu, kana cordon bleu, liimaamalla yhteen li, lihankappaleita. Ei sitä voida hyväksyä laadun politiikassa ja siksi minä korostankin hyvät kollegat, että täällä parlamentissa meidän täysistunnossa äänestää samaan suuntaan kuin ympäristövaliokuntakin. Nimittäin se halusi kieltää nämä tuotteet. Haluaisin teidän kantanne tähän. Kiitos. Schmidt, Herra Schmidt, olkaa hyvä. Thank you, President. Uh, Commissioner, I'd uh, welcome you here. Kiitoksia puheenjohtaja. Tervetuloa minun niin puolestani komissioon. ensin kiva nähdä teidät täällä. Kaksi asiaa ottaisin esille. Eläinten kuljetukset Rova Jäkele kysyi näistä eläintenkuljetuksista kommenteista, niin olemme täysin tietoisia, että sääntöjen toimeenpanossa on eri jäsenvaltioissa ongelmia. Jotkut jäsenvaltiot ovat suoraan sanoen parempia kuin toiset, ja siitä täytyy käsitellä tässä valiokunnassa. Ja olemme tietoisia siitä, että teette sen kanssa töitä. Mutta ehkäpä hienoinen muutos olisi näkyvissä tavassa asiaan. Puhuitte paremmasta toimeenpanosta, kun puhuitte raportissa nyt puhutuista säännöistä. Tormenkin Tietysti Skotlannissa vaalipiirissä on suuria huolia, että tämä saattaisi olla mahdollisuus esittää uusia sääntöjä, kun olemme vasta tutumassa vanhoihin. Meillä varmaankin on hyvi, hyviä tarinoita kerrottavana Skotlannista toimeenpanosta ja milloin ja mieluummin ke- ke- keskittyy sitten siihen kuin uusin sääntöihin. Se olisi hyvin tervetullutta. Transrasvoista. eri jäseniltä tästä talosta on tulossa kirjallinen tien julkilausuma tästä, kun ajatellaan Tanskan esimerkkiä siitä, että siellä olisi suuria kansanterveysetuja eikä vaikuttaisi hintoihin. Ehkäpä voisitte kertoa komission näkemyksistä, että mihin tässä oltaisiin mennä, koska toivottavasti saataisiin kunnon tukea parlamentista eri jäseniltä. Grazie onorevole Schmidt. E adesso... Smith, Rova Paulsen. Sitten McGuinness. Tack, herr ordförande. Kiitos, herra puheenjohtaja. Tervetuloa, herra komission jäsen. Minä olen, olen ikään kuin papukai ja olen sanonut saman asian 30-40 vuotta, mutta olen vanha nainen jo. Ehkä kai täytyy tässä sitten papukaan kanssa elää jatkossakin eläinten hyvinvoinnista ja terveydestä yhteydessä kansanterveyteen, niin tänä päivänä on yksi äärimmäisen tärkeä asia, jonka haluaisin sanoa, ja se on oikeastaan ratkaiseva asia, nimittäin vastustuskyky antibiooteille. Tavan takaa minä tiedän, että me saimme läpi tämän kiellon antibiooteille, jotka pienissä äh, annoksissa ovat vaarassa, mutta siihen meni vuosi ja nyt painostus on merkittävästi herpaantunut, mutta nyt meillä on tilastotietoa ja muutakin tietoa siitä, miten antibioottia käytetään e, ihmisten lääkkeissä, mutta meillä pitäisi olla samanlaista valvontajärjestelmää myös siinä, missä sairauksissa, millä aloilla, missä eläimissä käytetään antibiootteja tänään, koska ne ovat ihan yhtä tärkeitä eläimille kuin ihmisilläkin. Haluaisin nyt tätä nyt tähdentää vielä kerran. Jos eläimellä on vakava tulehdustauti, niin totta kai sitä täytyy lievittää antibiooteilla, kuten ihmistenkin kohdalla. Mutta emme saa kuitenkin luopua tästä, valtavan erinomaisesta lääkkeestä, joka meillä on. Sitten toiseksi vielä kysymys. Tämä on äärimmäisen kiistanalainen kysymys. Nimittäin uskallammeko edes aloittaa keskustelua uudesta biotekniikasta – GMO-tekniikasta. Ja nimenomaan avoimin mielin, kaikella skepsiksellä. Ja se, että jos tieteellisesti voidaan ruveta manipuloimaan merkittävästi perimää eri menetelmillä, joita ei kutsutakaan sitten enää GMOiksi. Tässä nyt ei ole aikaa mennä yksityiskohtien Haluaisin kuitenkin, että meillä olisi pari seminaaria parlamentissa tästä aiheesta, että mukana olisi tieteilijöitä Euroopasta. Käytäisin läpi kunnolla tätä tekniikkaa, miten se on kehittynyt ja miksi sitä kutsutaan ja miten ruvetaan sääntelemään jotain sellaista, josta emme edes tiedä oikeastaan yhtään mitään. Siis tietoa, tietoa, tietoa. Kiitos puheenvuorosta. Grazie, Madame Paulson. McGuinness. Kiitoksia, Rova Paulson. McGuinness ja sitten George, Georg Lainen. Chair. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minäkin toivotan komission sen Dallin tänne tervetulleeksi. Ja, mielenkiintoisia olivat nämä avaussanan liittyen maatalouden merkityksestä Euroopan unionille ja sen asioihin vuonna 2020, vaikka tämä ja miten se vaikuttaa keskusteluun. Kun ajatellaan näitä kommentteja, niin haluaisin ottaa asian esille, jota täytyisi käsitellä komission tasolla. Kyseessä on Mercosur-maiden kanssa käytävät keskustelut, kahdenväliset sopimukset, joilla olisi minun mielestäni erittäin merkittävät vaikutukset Euroopan maatalouteen, varsinkin sipikarja- ja naudanlihasektoriin. Ja tämän valiokunnan rooli brasilialaisen lihan kohdalla, niin haluaisin tässä esittää huolenaiheeni. aiheeni siitä mahdollisuudesta, että nämä keskustelut käytäisiin uudestaan, kun ajatellaan turvallisuutta, eläinten terveyttä ja niin edelleen. Mutta tämän lisäksi näiden pitäisi, näiden keskust- näitä pitäisi käydä ennen maailmankauppakeskusteluja. Ja haluaisinkin kuulla kommenttina tähän liittyen ja toivoisin, että te myöskin veisitte komission suuntaan eurooppalaisten maanviljelijöiden mielipiteet. Ne ovat erittäin tärkeä, tärkeitä tässä tilanteessa. Sitten toiseksi painotitte myöskin korkeita standardeja, joita meillä Euroopan unionissa noudatetaan. Tämä on asia, joita me puollamme parlamentissa, mutta teemme hyvin vähän, kun ajatellaan suojelutoimenpiteitä tuontitavaroiden suhteen kolmansista maista. No, sanat tietysti ovat tärkeitä, mutta meidän täytyy puhua konkreettisemmin. Jos meillä on korkeat standardit, niin meidän täytyy ottaa huomioon, että viljelijöiden ei pitäisi joutua kilpailemaan kolmansien maiden tuotteiden kanssa, jossa standardit ovat erilaiset. No sitten GMO-asiasta ja on olemassa hyvin paljon eri mielipiteitä tässä talossa liittyen GMOihin. Meidän täytyy ottaa huomioon realiteetit, kun ajatellaan rehuteollisuutta. Ehkäpä tässä pitäisi kirjallisesti myöskin puuttua tähän asiaan ja siitä, että miten se vaikuttaa elintarvikesektoriin koska tämä on asia, jota meidän täytyy käsitellä, sitä ei saa jättää huomiota. Niin sitten eläinten kuljetuksesta tukisin sitä ajatusta, että täytäntöönpanoa vahvistettaisiin ei uusia sääntöjä, jos vanhoja ei noudateta tietyissä tapauksissa. Ja haluaisin kiinnittää huomioon erityisesti hevosten kuljetukseen, hevosten terveyteen Euroopan unionin alueella. No sitten tästä merkintä, eläinten suojelumerkinnästä. merkinnästä jos nyt puhutaan elintarvikeketjusta Euroopan unionissa, se mitä me teemme täällä parlamentissa ja mitä komissiossa tehdään, niin tämä on aivan, kun soittaisimme toista viulua, kun ajatellaan siihen, mitä nämä yritykset tekevät. Meidän täytyy saada maksuja tuotteille. Jos me emme näitä saa markkinoiden hintojen kautta, niin sitten kuluttajat joutuvat maksumiehiksi – ja tätä täytyy myöskin pohtia, kun ajatellaan maataloutta 2013 jälkeen. Euroopan unionilla on hyvä brändi, sitä pitäisi käyttää, mutta se on kallis ja se täytyy voida maksaa. Euroopan kansalaiset sen maksavat. Meidän pitäisi parantaa globaaleja standardeja, nostaa ne meidän tasollemme, eikä ö, käyttää kahta standardia, jotka kilpailevat keskenään. Minä todellakin odotan mielenkiinnolla BSE-tilanteen tilanteesta kertovaa raporttia ja nämä asiat, joita te käsittelette, niitä on paljon. Ne ovat hyvin vakavia. Roskaruoka, kloonaus, kaikki nämä kuuluvat siihen. Minä odotan, odotan sitä, että toteatte, että maanviljelijät saavat kunnon korvauksen. Tarvitsemme maanviljelijöitä tuottamaan elintarvikkeita ja pitämään ympäristössä huolta, mutta he tarvitsevat myöskin palkkaa. Kiitos. Kiitoksia George Lyon ja sitten Capula Santos, sitten komission jäsen saa vastata. Can I just uh, add my congratulations to the... Kiitos, onnittelut myös. Ja kiitokset komission jäsenetiin, että hän on tullut näin varhaisessa vaiheessa puhumaan. Tärkeimmät sekä ovat tulleet jo esille, mutta kolme täsmällisempää kysymystä kuitenkin vielä liittyen TSE-tiekarttaan. Se tulee kesäkuussa Onko minkälaista edistystä testauksessa, kun ajatellaan EUn eri tapauksia, niitä aika vähän ja useimmissa tapauksissa ne ovat olleet postmortem-tapauksia. Oikeastaan siis on kuolesta karjasta kyse, eikä varsinaisesta elävästä karjasta tai lihatuotannosta. Toiseksi kuljetuksista. Se on tullut esille jo muutamassa puheenvuorossa täällä totesitte, että tämän vuoden jälkipuoliskolla vai ensikin vuonna tulee kertomus. Nytkin kysyisin, korostetaanko täytäntöönpanoa enemmän kuin säännöstöä kuljetuksissa. Se on aiheuttanut paljon murhetta kautta Euroopan, ainakin Skotlannissa. Kolmanneksi, lupasitte kertomuksen myös tuonnista. Tässä valiokunnassa sitä on pitkälti keskusteltu, varmasti ennen minun aikaanakin olemme asiaa peräänkuuluttaneet. Tiedämme, että tämä on kertomukset ovat jotain hyväkin pystyneet toteamaan Brasilian nauralihan tuonnesta, mutta kuitenkin jäljitettävyydessä on aukkoja tarkastusjärjestelmistäkin. Oletteko te tyytyväinen edistyksen, jota on saatu aikaa, vai pitäisikö ryhtyä lisätoimiin? tilanteen korjaamiseksi, brasilialaisen lihan jäljitettävyyden kohentamiseksi. Tällainen tarkastusjärjestelmä siellä, kiitos. Kiitoksia George. Luis. Obrigado, senhor comissário. Também agradeço a sua presença e gostava de lhe... Kiitoksia puheenjohtaja. Olen myös kiitollinen komission jäsenistä. Tähän on täällä kaksi lyhyttä kysymystä. Toinen koskee tehokkaita, tehokasta valvontaa kasvinterveydessä. Euroopan unionissa eläinten ihmisten terveys ovat perustavanlaatuisia arvoja. Se on meille tärkeä asia ja siinä mielessä olen kiitollinen näistä tiedoista. Mutta kuten kollegat ovat sanoneet, täytyy varmistaa, että nykyiset lait pannaan täytäntöön oikealla tavalla ennen kuin ehkä laaditaan uusia. Olen Portugalissa viettänyt aikaa ja täällä ja voin sanoa teille, että viranomaiset on tullut vähän passiivisia. Et oikein tiedä, voivatko tehdä tämän kaiken Portugalissa. Haluaisin kysyä komissiolta, että tässä raportissa, otetteko siihen mukaan jotakin arviointia siitä, miten sääntöjä pannaan toimeen käytännössä eri jäsenvaltioissa vai onko tällainen arviointi jo mahdollisesti eh, olemassa, jonka voisi antaa meille? Toinen asiani koskee kasvisairauksia. 98-2000 kaudella tiettyjä puupuisia pakkauksia todennäköisesti Yhdysvalloista toivat tautia Portugaliin. Se on hyvin vaarallinen metsäalalle toimenpiteistä huolimatta. Tätä ei ole saatu ju- juurittua pois ja se oli mennyt muihin jäsenvaltioihin. Haluaisin kysyä komission jäseneltä, onko teillä mitään suunnitelmaa Euroopan laajuiselle ennaltaehkäisyohjelmalle, jotta voidaan tämän taudin leviäminen estää, koska sillä on hyvin vahingollinen vaikutus puolustusteollisuuteen ja metsäalaan kautta Euroopan. Kiitoksia. Eiköhän nyt voitaisiin antaa muutama minuutti komission jäsenelle näihin kysymyksiin. Ja sitten täällä on vielä kahdeksan muutakin puheenvuoron pyyntänyt. Lähes kaikki ryhmät ovat kuitenkin nyt jo puhuneet. Olkaa hyvä. Ole hyvä. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Haluan kiittää teitä kaikkia kommenteistanne ja kysymyksistänne. Ne antavat minulle mahdollisuuden puhua laajemmin tietyistä asioista. Me olemme hiljattain pistäneet alueen lainsäädäntöä kasvinsuojelu, aineista. Ja uusin strategiamme keskittyy tässä nyt enemmän eläinten hyvinvointiin. Käsittelemme siinä paljon myöskin näitä Paulsenin mietinnön asioita, päätelmiä. Me olemme tarkastelleet sitä ja olemme hyväksyneet nämä päätelmät, koska ne ovat hyvin samansuuntaisia meidän ajattelutapamme kanssa ja haluaisinkin kiittää Rova ja hänen panoksestaan tässä asiassa. Ja me varmasti kaikki voimme oppia hänen valtavasta kokemuksestaan tässä asiassa. No eläinkuljetukset, monet teistä ottivat tämän asian esille ja olen painottanut sitä, että ennen kuin otetaan uutta lainsäädäntöä käyttöön, tällä alueella. Meidän täytyy analysoida olemassa olevien asetusten status, koska palaute, jota olen saanut, on se, että tämänhetkinen sääntely on sellaisessa tilanteessa, että sitä ei täytäntöön panna oikealla tavalla suuressa osassa jäsenvaltioitamme. Ja meidän tulisikin vaatia – sitä, että olemassa olevia sääntöjä täytäntöönpantaisiin paremmin ja näin tehdään. Ja minun täytyy painottaa, että raportti, jonka 2011 puolivälissä tulemme esittämään, ei keskity ainoastaan täytäntöönpanoon, vaan siinä otetaan myöskin huomioon mahdollisuus, että samanaikaisesti tarkastellaan sitä, että on olemassa uutta tietoa, uusia käytäntöjä, joita on kehitetty ja sitten pitää ottaa huomioon sen, että miten niitä käsitellään samanaikaisesti. Emme ehdota toimintoja, toimintaa ainoastaan täytäntöpanon pohjalta, ja että joudumme muuttamaan sitten sitä lyhyen ajan jälkeen. Me yritämme ottaa kaiken kattavan näkökulman, katsoa, että mitä meillä jo on, ja miten, jos ylipäätään sitä tulisi parantaa. Ja palaute, jota olen saanut kun ajatellaan suhdetta eläinten kuljetuksen ja alkuperämaamerkinnän suhteesta, niin, koska eläimiähän kuljetetaan hyvin pitkiä matkoja, ja että jos esimerkiksi ö, todetaan, että eläin ö, teurastetaan enemmän tietyssä maassa kuin toisessa, meidän pitää tarkastella tätä laajempana kokonaisuutena ja katsoa, miten voimme ratkaista ongelmia käytännön, käytännöllisellä tavalla. No sitten nämä määräykset ja säännökset. Haluan tehdä yleisluontoisen kommentin. Olen samaa mieltä kannanottajien kanssa sitä, että kaikki maksaa. Kaikella on hintansa. Kaikki aloitteet, joihin ryhdymme merkinnät, kaikki nämä maksavat. Liittyy sitten hyvinvointiin tai muihin asioihin. Ja mielestäni onkin äärimmäisen tärkeää, että me annamme kattavan näkemyksen sitä, mitä sääntely maksaa, se mikä liittyy maatalouteen ja liittyy maanviljelijöihin. Ja tietysti tässä periaatteena on se, että viljelijät tarvitsevat hyvinvointia ja myöskin kun ajatellaan kilpailukykyä, tuotteiden kilpailukykyä vientimarkkinoilla ja paikallismarkkinoilla. Mutta totta kai täytyy pitää kiinni hyvin korkeasta laadun tasosta, jonka olemme jo saavuttaneet. Me olemme jo aloittaneet tämän harjoituksen hyvinvointipuolella nähdäksemme sen, että miten hyvinvointimääräykset vaikuttavat asiaan ja mikä on tämä kustannustaso, jotta voimme arvioida älykkäämmällä tavalla uusia rajoja, joita siirretään aina vain eteenpäin. No sitten teollisuuden aiheuttamat päästöt. Tämä on myöskin tilanne, joka on siis olemassa eri maissa. Minun niin täytyy todeta, että jäsenvaltiot ovat vastuussa siitä, että ne takavat, että tämän, kaltaista, tämän kaltaisia päästöjä valvotaan. Ja me tietysti pyrimme siihen, että täytäntöönpano tässä toimii. No sitten kloonauksesta, kuten jo totesin, komissio esittää vuoden loppuun mennessä asiakirjan liittyen kloonaukseen. Tätä, tästä puhutaan myöskin parlamentissa ja arvostan monien jäsenten aktiivista osallistumista tähän keskusteluun. Ja me seuraamme niitä mielipiteitä, joita tähän liittyen esitetään. Sitten GAO-t. No tilanne tässä on käsittääkseni se, että on olemassa lainsäädännölliset puitteet, jotka, joka on saatu aikaiseksi neuvoston ja parlamentin kanssa siitä, miten päätökset GMOn kohdalla tulisi tehdä. Tämä puitteisto on olemassa. Tästä syystä en voi ymmärtää kommentteja sitä, että me menisimme tässä ikään kuin parlamentin eteen. Tässä on seurattu täysin niitä puitteita, sitä, että miten komission tulisi tehdä päätöksiä keskustelujen jälkeen, joita on käyty eri valiokunnissa ja eri neuvoston kokouksissa. Ikävä kyllä siellä ei kuitenkaan ole päästy mihinkään ratkaisuun, myönteiseen tai kielteiseen siihen, että ja meidän täytyy tehdä päätöksiä tieteen pohjalta. Meillä on hyvin rajalliset mahdollisuudet siihen. Komissio on ryhtynyt kaikkiin mahdollisiin toimiin saadakseen tieteellisiä tutkimuksia kaikista näiden päätösten, päätöksiin liittyvistä aspekteista. Ne ovat aina olleet myönteisiä, mitä tulee turvallisuuteen. Ja komissiolla ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa kuin hyväksyä lykkääminen ei olisi tässä hyödyttänyt ketään. No se, mitä me teemme, on se, että me pyrimme siihen, että metodologiaa ja puitteistoa parannellaan. Olen esimerkiksi tavan CropLifein ja olen vaatinut, että ensinnäkin pitäisi sitoutua vahvemmin tämän tyyliseen innovaatioon ja siihen, että myöskin tietoa annetaan kuluttajille enemmän, että olisi tiukemmat aikarajat siihen, että GMOista, GMO-tuotannosta poistetaan tietyt ainesosat. Me painotamme esimerkiksi millaisia hyötyjä tällä on ihmiskunnalle, kun ajattelemme tai kun käsittelemme uusien tuotteiden, äh, tuotteisiin liittyviä ha- hakemuksia. Joten tässä täytyy olla tasapainoa liittyen siihen, että mitä hyötyä tästä saadaan. Ja myöskin valvonta, toimintojen valvonta ja päätösten valvonta, se pitäisi hoitaa aktiivisemmin kuin miten nyt tehdään, koska minä uskon, että se ei antaisi meille ainoastaan mahdollisuutta tarkistaa arviointien todenperäisyys, joka, jotka on tehty, vaan tässä myöskin voitaisiin parannella arviointia siitä, miten tulevaisuudessa tulisi toimia. Ja kun kävin Yhdysvalloissa viime viikolla, tämä oli yksi niistä aihepiireistä, joista kävin keskusteluja. Ja pyysin, että Yhdysvallat antaisivat meille tietoa sitä, että millaisia kokemuksia heillä on GMOiden viljelemisestä, koska sehän on hyvin paljon laajempi kuin meillä. Ja uskon, että jos me keskitymme ainoastaan faktoihin, niin poistetaan kokonaan tämä tunnepuoli ja se tuntemattoman pelko, joka on ollut vallalla. Ja minä myöskin tässä yhteydessä kuulin mielelläni tämän Rova Paulsenin kommentin siitä, että meidän tulisi käydä keskustelu tästä aiheesta. Minä eh, ja meidän tulisi tavata tiedemiehiä, ihmisiä, jotka ovat mukana tässä, jotta voisimme ymmärtää, mistä ylipäätään puhumme ja mitä tulevaisuus pitää sisällään. Koska kehitystähän tapahtuu tällä alalla ja eh, tästä syystä jälleen kerran eh, uskon, ja tämä on mielipiteeni, että ikään kuin poistamme itsemme innovatiivista segmenteistä, ja näin Eurooppa jää ikään kuin innovaation takamaaksi, ja en usko, että tätä toivotte. No sitten näistä transrasvoista. Totta kai me tarkastelemme kaikkia osa-alueita, jotka ovat haitaksi ihmisten terveydelle. Ja meidän terveystilanteemme, dynamiikkamme on se, että ihmisten ja eläinten terveys on ikään kuin yksi asia ja tämä täytyy pitää mielessä. Ja nämä transrasvat, tämä on myöskin asia, jota pohdimme tässä näissä nutri profiilimääräyksissä ja joitakin tarkistuksiakin on tehty, joiden tarkoituksena olisi poistaa nämä lainsäädännöstä Me puolamme sitä, koska ihmisillähän on oikeus tietää, mitä he syövät, mutta näitä ei pitäisi markkinoida ihmisille tiettyjä asioita pohjautuen tiettyihin aspekteihin, koska, koska tuotteessa voi olla myöskin negatiivisia aspekteja, tekijöitä, kuten esimerkiksi nämä transrasvat. Joten näitä ei pitäisi markkinoida ihmisille ilman, että osoitetaan myöskin, että niissä on huonoja puolia. No sitten muut asiat, GMOista vielä. Haluaisin kommentoida vielä muutama asia, jotka herra Bove otti esille. Saastuminen, kuljetukset ja niin edelleen. Mitä tulee tähän perunaan, niin näinhän ei ole. Mitä nyt sitten tulee kuljetukseen, tätä perunaa hän kasvatetaan tehtaiden lähellä, tärkkelystehtaiden lähellä, jotka näitä käyttävät. Joten tämä kuljetuskysymys ei liity tähän yhtälöön. Totta kai tämä voisi olla kysymys muissa yhteyksissä. Ja totta kai tämä otetaan huomioon myöskin, kun ajatellaan turvallisuutta – ja tieteeseen pohjautuvia päätöksiä, jo, joihin meidän täytyy pohjata päätöksemme. No sitten tämä antibioottiresistenssi, niin olen täysin samaa mieltä tämän kysymyksen esittäjän kanssa, että meidän tulee kiinnittää huomiomme siihen, että taistelemme sitä vastaan, että antibiootteja käytetään, sillä ikään kuin syrjitään tai sitä käytetään liikaa, liikaa että eläimet, eläimille annetaan antibiootteja, jotta voidaan ennaltaehkäistä tautien esiintyminen. Tämä on mielestäni väärin ja tämä myöskin aiheuttaa hyvin suuria ongelmia. No sitten naudanlihan tuonti, erityisesti Brasiliasta. Olen nyt kuullut tästä usein jo tämän lyhyen toimikauteni aikana. Ja tieto, jota minä saan omista palveluistani, on se, että olemme hyvin varovaisia siinä suhteessa, että minkä tahansa ruoan tuominen Eurooppaan on turvallista. Tämä on tärkeää, että nämä tilat on testattu ja sertifioitu eläinlääkintävirastomme puolesta, puolelta. Esimerkiksi Brasiliasta olen kuullut, että siellä on 10 000 yksikköä, jotka tuovat Eurooppaan, mutta vain 1936 tuovat tuotteita Eurooppaan, koska ne on sertifioitu, joten se mitä tässä todettiin Merkosurin uudelleen avaamisesta, siis neuvottelujen käynnistämisestä uudelleen, niin totta kai minä käsittelen tätä sekä kuluttajan että elintarviketurvallisuuden ja viljelijäyhteisön puolesta. Meidän täytyy tehdä yksi kannanotto ja se, että Eurooppa edellyttää yhtä hyviä standardeja tuoduille elintarvikkeille kuin mitä me edellytämme omilta tuottajiltamme. Me emme vähennä näitä laatustandardeja ainoastaan, että voimme tyydyttää nämä tuojat. Tietysti meidän edellytyksemme voivat olla identtiset kuin ne, mitä me vaadimme omilta tuottajillemme, koska mitä sääntelyyn tulee, meidän täytyy varmistaa, että tuotantosuoja, tuotantoa suojellaan ei ainoastaan tätä lopputuotetta, joten vaatimustemme tulee ottaa huomioon ei ainoastaan laatu, elintarvikkeiden laatu, vaan myöskin se, että teollisuutemme tulevaisuus on turvattu ja elinkelpoinen. No sitten BSE, totta kai me tätä asiaakin tarkastelemme. Ja vaatimuksia tullaan höllentämään. En nyt tällä hetkellä voi puhua tasosta, sitä tasosta, mikä se tulee olemaan, mutta koska BSE-kysymystä on valvottu. Ja tämä siis pohjautuu niille toimille, joita menesyydessä on ollut, niin voimme kyllä ö, ajatella, että ö, olemassa olevat säännöt riittävät. Eikä meidän tarvitse pelätä, että tilanne muuttuisi siltä osin. Me toivon, että käsitteli nyt kaikkia näitä asioita, joita tässä esitettiin. Kiitos sitten. Tähän voitte vielä loppupuolella palata. Kiitos myös näistä kommenteista liittyen eläinten hyvinvointiin ja meidän Euroopan toimielimiimme ja yritysten kilpailukyky on tärkeä. Sitten GMOsta on erilaisia näkemyksiä komission jäsen. Te tiedätte hyvin, että se on tärkeä aihe, mutta arkaa. Ja minä varmasti tieteen avulla onnistuu, kun valintoja teemme. Sitten jatkamme keskustelua. Pyydän, että kaikki pitäytyvät aikarajoituksiin. Muuten emme pysty hoitamaan muita kohtia esityslistalla. Des. Sitten Martin. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää teitä sydämellisesti siitä, että niin nopeasti tulette tänne valiokunnan eteen vastaamaan kysymyksiin. Minä olen ryhmäni maatalousvastaava ja sen puolesta haluan hyvää yhteistyötä. Ympäristön suojelusta Voisi sanoa, että se toimii silloin hyvin, kun eri sektorit ovat hyvässä yhteistyössä. Minä olin liittopäivillä Saksassa. Siellä on minulla sellainen alueellani maanviljelijä, joka teki tuuliesteet ja sitten tuli tällainen maatalousministeri vihreästä, vihreästä joka sanoi, että tuolla 15 metrin väli niihin aidasta niihin eh, kasveihin. Sitten se aita otettiin pois ja tämä vaatimusten mukainen väli taattiin. Siellä olisi hieno aita, jos, täm, jos tätä välimatkaa sääntelyllä olisi ollut. Eli tästä täytyy tehdä yhteistyötä. Sitten kun näitä uusia suojelualueita harkitaan, niin selvä pitäisi ottaa huomioon. Nyt jos maanviljelijät tai kalaviljelijät ovat näin hienosti hoitaneet asioitaan tai tilojaan ilman EU-ehtoja, sitten viranomaiset sanovat, että nyt kaikki täytyy asettaa suojeluun, niin sitten täytyy tietää, että ilman näitä määräyksiä on saatu näin hyvään tilaan nämä eh, alueet, niin se täytyy pitää mielessä. Haluaisin kiittää tästä huomiosta, että Haluatte tukea meidän standardejamme juuri elintarvikealalla ollut monissa maissa matkoilla, ja minua ärsyttää aina, kun totean, että eurooppalaisille maanviljelijöille asetamme suuria ehtoja, ja sitten tuodaan elintarvikkeita Eurooppaan, jotka eivät ympäristö- tai elintarvikestandardia täytä. Ja jos ajatellaan uusia sääntöjä eläinkuljetuksiin, niin Ajatelkaa vaikka Taimaata, Brasiliaa, Argentiinaa, Australiaa ja käykää siellä ja kun tulette takaisin, niin puhutaan kokemuksistanne valiokunnassa, kokemuksistanne eläinkuljetuksista. On kovin tarpeellista, että näihin maihin, näiden maiden täytyy pitää olla standardeja. Sitten lopuksi huomio, joka koskee minun aluetta. Sillä on suuri merkitys sillä, että tulen Bayerista. Bayerissa on monia pieniä tällaisia äh, lampia, joissa äh, karppi ja muita kaloja kasvatetaan. Siellä on suuria ongelmia. Tulee tällaisia lintuparvia, jotka syövät puhtaaksi nämä kalalammikot. Viime parlamentissa päätettiin suurella enemmistöllä, että teidän pääosastomme tekisi tällaisen hoito-ohjelman äh, näille merimetsoille. Tällainen kalanviljelijä soitti, joka minulle jolla oli 20 000 pientä kalaa istutettuna tänne. Kalalämmikkoja vain muutama jäi jäljelle. Jos tähän ongelmaan ei löydetä ratkaisua, niin hän ei ole enää valmis tässä kalalämmikossaan istuttamaan kaloja. Ja juuri nämä pienet kalalta ne antavat suuren panoksen tähän ympäristön suojeluun tällä alueella. Ja tässä täytyy tehdä jotain. Euroopassa on yli miljoona merimetsua, jotka syövät yli tuhat tonnia kalaa joka päivä ja kalalajit ovat vaarassa. Ja tästä merimetsäsuojelusta, tai silloin kun sitä sääntelyä tehtiin, niitä oli enemmän, mutta nyt on eri tilanne. Pyydän tähän tukea ne tässä asiassa. Martin Osling c'è la parola, prego Martin. Poi Harkin. Ja ich möchte den Verbraucherschutz... Niin, kuluttajansuojakomissaarilta haluaisin kysyä vielä. En nyt halua kokonaan teitä tässä vapautta, koska en ollut täysin tyytyväinen vastauksinne, kun sanoitte, että mitään tällaista eh, rinnakkaiselongelmaa ei olisi. Minulle sanottiin, että 30-40 000 ää, osa jäisi peltoon ja nämä aiheuttavat ongelman ja nämä kuljetettaisiin sitten Pohjois-Saksasta Tsekin tasavaltaan nämä perunat ja ne työstettäisiin siellä. tämä on kuitenkin kolmanneksi tärkein ö, tuote ihmisten ruokinnassa ja tässä jo osoititte mielipiteenä tässä asiassa ja me olemme sitä mieltä, että nämä asiat esimerkiksi antibiootit, geenit ja näin poispäin, että näitä ei ole arvioitu tässä yhteydessä. Eikä meille ole täysin käynyt selväksi se, että miksi te kuluttajasuoja vastuullisena ette ole ottaneet näitä kuluttajansuoja-asioita eturiviin. Ja yksi asia, jonka haluan tässä todeta, että te sanotte aina, että totta kai geenitekniikan hyvät ja huonot puolet täytyy arvioida, mutta tässähän sitten otetaan tämä tunnepuolikin, tai tätä tunnepuolta ei oteta huomioon, ja eihän näin saa olla, koska on olemassa myöskin tieteellistä pohjaa, kun ajatellaan tätä tunnepuolta. Siis tunteita on, ja sitten toisaalta myöskin tämä tiedepuoli. Ja sitten minulla on vielä siemeniin liittyvä kysymys, on olemassa sääntely, jota pidetään olla toleranssina. Pidättekö jatkossakin huolen siitä, että siementen täytyy pysyä GMO-vapaina, koska siemenillähän on erityinen merkitys. No sitten vielä kysymys liittyen kloonaamiseen. Myöhemmin toisessa valiokunnassa puhutte kloonauksen puolesta, että se tulee, tullaan sääntelemään uusioelintarvikeasetuksen mukaan. Te sanoitte, että odotatte tutkimusta ja teette sitten päätöksen. No, tämä on tarkoitus tehdä kyseisen asetuksen kautta. Päinvastoin kuin mitä parlamentti toivoi. Parlamentti puolsi täysin selvästi sitä kloonauksessa, että meidän täytyy ensin kieltää tuonti ja sitten saada lainsäädäntöpuitteet aikaan yhteispäätösmenettelyssä. Miksi ette odota, vaan miksi haluatte säännellä tämän nyt tämän uusioelintarvikeasetuksen kautta? Ja näin saatte aikaan sitten asioita, joita ei enää voida, voidakaan poistaa. Kiitos. Samartin edustaja Harkkin. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää komission jäsentä alustuksesta. Komission jäsen kaksi kysymystä teille. Ensinnäkin haluaisin kysyä näkemyksestänne sen osalta, että GMOita hyvin vähän Irlannissa. Totta kai sitä ei ole hyvätty, hyväksytty rehuks, rehussa. Me tiedämme, olemme maailmanmarkkinoista rehuin osalta riippuvaisia, siis tuonnista soja, soijavapuu, jauho, lähinnä GM, siis muunnettua tavaraa. Totesitte juuri, että lykkääminen ei olisi ketään hyödyttänyt tässä. Valitettavasti siitä nyt on kyse nyt yhä enemmän tulee hälytyksiä. Nyt sitten kokoon on toinen kysymys. Se on käytännöllinen ongelma, ei niitä käytännötoista. Nyt on kyse tehokkuudesta ja mitä aiotte tehdä tässä asiassa. Toiseksi, kuten moni on jo ottanut tämän esille lyhyen kysymyksen, niin kuitenkin omalta osaltani, nimittäin puhuitte kustannusten arvioimisesta ja niin, että meillä on kokonaisvaltainen näkemys säädöksissä. Iltapäivällä meillä on kuulemistilaisuus toimivammasta elintarvikeketjusta ja tuloista maanviljelijöille. Komissio työasiakirjan selvästi on todennut, että 1995-2005 välillä, kun ajatellaan lisäarvoa elintarvikeketjussa Euroopassa, niin ainoa ala tässä ketjussa, jossa lisäarvo kasvoi ja hinta kasvoi, nousi, on maatalous. Mielestäni on erittäin tärkeää, että meillä on läheinen suhde Agrin ja Envin välillä. Kun tätä tarkastellaan, joskus niitä käsitellään erikseen eikä omaksuta, omaksuta kokonaisvaltaista näkemystä kustannuksia. Kiitos. Jarek ja Lattefeld. Ja, ich habe Herr Gladfelder verstanden. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. <laughs> Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komission jäsenet, että aikaisin tulitte valiokuntamme. Tärkeitä teemoja on, joista puhuitte, ja olisi hyvä, jos tällainen parempi verkostoituminen näissä resursseissa voisi, voitaisiin saada aikaan kolme huomiota. Antibiooteista vielä. Tähän, ärsyyn niin tästä ehkä se oli myös tulkkaisuihin. Antibioottien käyttö käyttö kasvun edistäjänä EU-ssahan on kielletty. Sitten antibioottejahan käytetään vain yksittäisiin eläimiin, jos on konkreettinen sairaus käsillä. Tässä pitäisi varoa, kun kuluttajat ovat epävarmoja, että jos tässä on säätöjenvastaisuuksia EU-ssa, niin ne täytyy konkreettisesti nimetä, koska useimmat maanviljelijät minun alueellani Saksassa eivät käytä antibiootteja, ei kasvun edistäjänä, ja jos, niin sitten vain yksittäisiin eläimiin. No toinen huomio. Iloitsin kovin, kun sanoitte, että olemme olla edelläkävijöinä kasvinsuojelussa, eläinsuojelustandardeissa, mutta minä komissaarina auttaisin myös siinä, että myös tuonnissa olisi samat standardit ja samat lainalaisuudet. Haluaisin varmistaa, se vakuuttaa, että valiokuntamme on täysin puolellinen lainsäädännössä, koska mielestäni kuluttajalla on myös oikeus, kun hän ostaa tuotuja elintarvikkeita ja niitä syö, että ne täyttävät samat standardit kuin että ne olisivat tuotettu EUn sisällä. Tässä on tällainen punnintaprosessi, juuri se, että mitä tulee eläinkuljetuksiin, Saksassa oli monia pieniä teurastamia, jotka itse pystyvät teurastamaan nämä liha tehtävät. Sen tuli vaatimuksia, jotka ovat niin tiukat, että vain suuret teurastamat voivat täyttää ne. Suuret yritykset tarkoittavat sitä, että näitä eläintä täytyy kuljettaa pidemmälle. Pyytäisin tätä, että kun on näitä intressiristiriitoja, niin ottakaa huomioon tämä. Minulla itse Malvinen ärsyttää se, että tämä lähiliha tuottaja ei voi enää teurastaa ja nyt sitten täytyy yli 50 kilometriä kuljettaa näitä teurastamaan näitä eläimiä. Ehkä tämä voisi välttää, jos tässä hyviä kompromisseja voitaisiin löytää. Joo, tässä se oli. Kiitos. Prego. Poi c'è l'onorevole Danellis. Enrique Danellis. Köszönöm. Biztos úr, a, abban a kérdésben, amit most említenék önnek... Kiitoksia. Tässä kysymyks... tai tähän kysymykseen liittyen minä olen myöskin jo lähettänyt kirjeen, mutta haluaisin kuitenkin kiinnittää kaikkien huomioon siihen, että kyse on hyvin vakavasta ongelmasta ja siitä, että Unkarin viranomaiset ovat viime aikoina – ovat löytäneet paljon vihanneksia ja hedelmiä Unkarissa, jotka on tuotu esimerkiksi Aasiasta, ja niissä oli hyvin paljon kasvinsuojeluainejäämiä, 30 kertaa korkeampia pitoisuuksia kuin mitä laki sallii. Kyse on siis todella suurista määristä. Unkarin viranomaiset ovat löytäneet tällaisia kemiallisia jäämiä vihanneksissa ja hedelmissä, jotka on EU:ssa jo kielletty. Ja mikä vielä vakavampaa, löydettiin myös sellaisia jäämiä, jotka äh, ovat kansainvälisesti kiellettyjä äh, Tukholman yleissopimuksessa. Äh, Marokko Marokosta tuli näitä tuotteita ja sekin on allekirjoittanut kyseisen sopimuksen, niin näitä kemiallisia nämä kemialliset aineet ovat myöskin osittain karsinogeenisia. Tämä on erittäin huolestuttavaa, että näitä tapauksia esiintyy entistä useammin. Viime kuussa tällaisia tapauksia oli ainoastaan Unkarissa 12, joten nyt vaikuttaa siltä, että yksittäiset pohjois pohjois-afrikkalaiset ja Aasian maat, kuten esimerkiksi Marokko, eivät valvo näitä oikeudellisia tai niillä ei ole oikeudellisia kehyksiä sille, että voitaisiin valvoa sitä, että elintarvikkeita tuotettaisiin turvallisin menetelmin. Neuvoston asetus 187 artikla 53 on sellainen, jota tulisi tässä soveltaa ja tuonti tulisi kieltää – Tällaisia tapauksia on jo ollut esimerkiksi, kun kiellettiin Kiinasta hunajan tuonti niin pitkäksi aikaa, kunnes valvontamekanismit saata, saadaan, tai saatiin kuntoon, jotta tuotteiden turvallisuus voitaisiin taata. Ja tämä pitäisi nyt sitten ottaa käyttöön myöskin joissakin Afrikan ja Aasian maissa. Pyytäisin myös, että alana toimivat viranomaiset saisivat tiedon siitä, että heidän tulisi suorittaa parempaa valvontaa ja tehdä yhteistyötä näiden vastaavien maiden kanssa, jotta saataisiin oikeudellinen perusta ja valvontamekanismit sille, että me voimme taata turvallisuuden Euroopan kuluttajille. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Stefan Le Foll ja sitten Danelis. Stefan. Nopeasti kaksi kommenttia GMOista, herra komission jäsen. Ei tähän tilanteeseen nyt voida jämähtää. Meidän täytyy järjestää keskustelua, jossa voidaan päättää ehdoista ja menetelmistä kysymyksen käsittelemiseksi. Minä esittän maatalousvaliokunnan puheenjohtajalle, että hän ottaa yhteyttä komission puhe- ympäristövaliokunnan puheenjohtajaan, kuten myös tutkimusvaliokunnan puheenjohtajan, niin että me järjestäisimme keskustelun. Ja siinä määriteltäisiin Miten demokraattisesti voidaan käsitellä GM-oitaa? Ja haluaisin tietää laajemminkin biotekniikasta. Tämä on äärimmäisen tärkeää. Emme enää voi soutoja huovata. Ajatellaan tätä perunapäätöstä. Se tulee yhtäkkiä kirkalta taivaalta ilman, että kukaan on ollut asiasta perillä. Nyt tiedetään, että tässä kysymyksessä nimenomaan yritykset harjoittavat painostusta. Monsanto Yhdysvalloissa ja jotkut täällä Euroopassa, varsinkin perunassa, kaikki tietävät, kuka painostaa. No, nyt demokraattisesti meidän täytyy löytää keinot kysymyksen hoitamiseksi pois päiväjärjestyksestä. Minä todellakin esitän, että Euroopan parlamentissa ja valiokunnassa järjestetään keskustelu niin, että voidaan tehdä valintoja sen osalta, mitä me voimme hyväksyä geneettisesti muunnetuissa organismeissa ja mitä emme voi hyväksyä. Ei voi ajatella, että tässä meitä painostetaan yhtäältä yritysten puolelta tai sitten niitä taholta, jotka haluavat ottaa huomioon riskit terveydelle. Puheenjohtaja, valiokunnan puheenjohtaja, haluan, että olette yhteyttä noihin valiokuntiin niin, että voidaan järjestää keskustelua lopuksi kansainvälisestä kaupasta ja VTOsta ei nyt voi tyytyä sanomaan, että täytyy noudata samoja sääntöjä kuin muutkin. Tähän tiedät, että ei se vedä paikkansa. Jos ajatellaan kahdenkeskisiä sopimuksia, joita viime aikoina on tehty Euroopassa, varsinkin joidenkin antiomaiden kanssa, niin nämä kysymykset ovat joutuneet sivun kokonaan hyvinvointiin liittyen, ympäristöön liittyen. Minä esitän, että nyt valio, komissio, Olemassa olevan artiklan pohjalta, artikla 20 Marrakeshin sopimuksissa tekee muista kuin kaupallisista säännöistä arvioinnin, kun niitä noudatetaan VTOssa. Vain niin voidaan saada osviittaa sille, että voidaan noudattaa kunnollisesti näitä määräyksiä, mutta ei sitten jatketa tätä leikkiä, että juu, juu, noudatetaan, vaikka hyvin tiedetään. Ja se tiedetään ihan tarkkaan, että useimmissa tapauksissa ei näitä noudateta vastavuoroisesti. Meillä on olemassa artikla jo VTOssa, joka annetaan vastuu sen pohjalta, niin että kertakaikkisesti komissio tämän tekee selvää osvittaa säännöissä, jotka eivät ole kaupallisia, ne ovat sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä. Grazie, Stefan. Kiitoksia, Stefan. Liityn tähän pyyntöön käydä keskustelua geneettisesti munestuista. Danellis ja sitten James Nicholson. Presidente. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä komission jäsen, minä haluaisin nyt viitata komission päätökseen hyväksyä geneettisesti muunnetut kasvit alueellamme, mutta hiukkasen eri näkökulmasta. Riippumatta siitä, ettei se nyt ole välttämättä kovin läpinäkyvä ollut, niin se on myös ristiriitainen päätös. En yleisesti käy läpi syitä, miksi vastustan GMOita ja niiden kasvattamista, mutta ottaisin esille kuitenkin kaksi kysymystä. Ensinnäkin, miten GMO vaikuttavat kielteisesti luonnon monimuotoisuuteen, sitä paitsi myös merkintäkysymykset, jos elintarvikkeissa on GMOita. Ensinnäkin komission täytyy vahvista se, että se antaa tärkeän sijan luonnon monimuotoisuudelle ja luonnonmukaiselle viljelylle. Näin voidaan taata elintarviketurvallisuus. Mielestäni ympin uudistaminen on hyvä tilaisuus saada tähän järjestystä. Otettaisiin huomioon myös elintarviketurvallisuuden tavoitteet, kustannukset tuotannosta ja sitten meidän täytyy myös suojella luonnon monimuotoisuutta. Sitäkin tulee kustannuksia. Toiseksi komission täytyy selkeyttää omia kriteereitään laatupolitiikassa maataloustuotteiden kohdalla. Onko kyse kuluttajien suojasta vai kaupallisista intresseistä? Jos se asettaa kuluttajasuojan etusijalle, niin silloin sen pitäisi ottaa mukaan kriteereihin myös laatupolitiikan. Siis kuluttajalla täytyy olla oikeus päättää, taataanko hänen terveytensä vai ei. Kyse on myös eettisistä arvoista tuotetta ostettaessa. Meidän täytyy myös korostaa merkintäpolitiikkaa maataloustuotteissakin. Kiitoksia herra Danielis ja James Nicholson, sen jälkeen Nikulesku. Siihen se päättyy. <clears throat> Um, Kiitos puheenjohtaja. Muutama kommentti ja yksi kysymys te aivan oikein totesitte, kun puhuitte byrokratiasta. Eikö olisi hyvä ajatus, että aina kun tällainen asetus tuodaan, niin otetaan sitten tällainen turha asetus pois. Koska nyt palatakseni aikaisempiin kysymyksiin, joita täällä tänään on esitetty. Ja tämä on yksi ongelma että meidän täytyy myöskin oikeuttaa se, mitä Brysselistä tulee, koska ö, nämähän usein täytäntöön pannaan eri tavoin eri jäsenvaltioissa. Tässä pitäisi olla hiukan parempaa valvontaa, jotta voidaan varmistaa, että täytäntöönpano toimii oikein kaikissa näissä paikoissa. Kuuntelin mielenkiinnolla kommentteja, että Brasiliassa on niin ja niin paljon tiloja, joilla on lisenssi tuoda lihaa Euroopan tämä mielenkiintoista ja puhuitte myöskin tästä valvonnasta, mutta komission jäsen ennen teidän aikaanne tänne tuli henkilöitä joitakin vuosia sitten ja sanot, silloin sanottiin, että 10 000 tilaa oli tuolloin hyviä. Ja tämä on hiukan skeptistä, kun ajatellaan tätä historiallista tilannetta. Ja tätä todellakin kiinnostuneena tarkkailemme. Olen samaa mieltä kommentistanne GMOihin liittyen. Mielestäni on hyvä, että puhuitte Yhdysvaltojen kanssa, koska meidän täytyy todellakin ottaa tästä hyvin rakentavan näkemys. No sitten tämä yksi kysymykseni, ja tämä liittyy näihin kieltoihin 2012, ja tämä asia on ollut muidenkin mielessä. Te vakuutitte komissiossa, että tämä kielto 2012 etenee. No hyvä, koska teollisuus tällä hetkellä on tekemässä uudistuksia tähän liittyen ja monet siipikarja viljelijät käyttävät tuhansia euroja näihin rakennemuutoksiin ollakseen valmiita tähän, joten tässä täytyy olla varmuus ja haluaisin, että tänä aamuna tekisitte selväksi sen, että 2012, että tässä eh, mene muille urille, vaan että pidätte tästä kiinni, koska tämä on tärkeää, kun ajatellaan näitä investointeja, joita he tekevät, että tässä ei tilanne muutu. Ja minun täytyy myöskin todeta, että meidän täytyy tarkastella näitä mahdollisuuksia. Voihan olla, että me emme voi tarjota Euroopan unionin kuluttajille – sellaisia kananmunia kuin he haluavat vuonna 2012. Ja tätäkin ongelmaa tulisi tarkastella. Haluan toivottaa tässä teille kaikkea hyvää komission jäsenenä. Kiitos. Grazie, James. Kiitos, James. Niculescu, varapuheenjohtaja. Ședinte, bine ați venit, domnule comisar. Firește... Kiitoksia kovasti. Tervetuloa komission jäsen. Olen aivan samaa mieltä kansanne siinä, kun korostetaan innovaatiota ja tieteellistä kehitystä. Sitä tarvitaan maatalousalallakin. Totta kai meidän täytyy niin ikään kantaa huolta kysymyksistä, joita kansalaiset esittävät tuotteista. Te puhuitte jo esimerkiksi geneettisesti muunnetuista organismeista ennen sitä omaa kysymystäni niin näihin liittyen, vaan sienestä, imodium-nimisestä romanian viranomaiset ovat kieltäneet tällaisen sienimyrkyn käytön. En ymmärrä tätä, koska kuitenkin on olemassa sopimus Euroopan tahojen kanssa, ja sitä ei saa käyttää nyt maataloudessa Romaniassa. Se ei sinällään ongelma, vaan lähinnä oikeastaan tämä lupamenettely ja luvan epäämisen menettely on tässä ongelmallista. Tässä nimittäin ei ole, se, ole tarkkaan verifioitu, että on olemassa muita sopimuksia. Siksi pyytäisinkin teiltä kommentteja tähän aiheeseen. Toiseksi eläinten kuljetuksista. Te korostitte sitä, että meidän täytyy ensinnäkin noudattaa voimassa olevia säännöksiä ja sitten löytää uudet puitteet. Sitten Nauralihan viennistä Venäjään. Euroopan säännöstö ei noudateta. Emme ikään kuin ollenkaan kunnioita näitä, vaikka me annamme vaikutelman niiden kunnioittamisesta, kuten Venäjän puolellakin tehdään. Sitten eläinten hyvinvoinnin tasosta Euroopan unionissa, niin säännöthän ovat aivan samat uusille vanhoille jäsenvaltioille. Mutta tukee ää, tuottajilla on kuitenkin vähäisempää idässä. Ja sitten jos ajatellaan, mitä vaikutuksia on ympin uudistuksella, sanotaan, että ei sekään ole kosin, kovin tasapuolista. Tämä ei välttämättä sinällä kuulu teidän toimialanne, mutta ehkä tällä näkemys asiaan. Entäpä sitten Moldavian tarkastuksista kun on kyse karitsanhan tuonnista Eurooppaan. Vielä. Morvai. Ja sitten Sinanski viimeisenä. Köszönöm szépen. E, teljes mértékben e, osztom. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen hyvin pitkälti samaa mieltä tämän toisen unkarilaisen edustajan kanssa siitä, että massoittain tällaisia terveydelle vaarallisia elintarvikkeita on tuotu Unkariin. Puhun tässä nyt parista asiasta. Nämä, maat eivät tule, eh, nämä elintarvikkeet eivät tule ainoastaan arabimaista, vaan myöskin muista kolmansista maista tulee massoittain eh, myrkyllisiä eh, elintarvikkeita Unkariin ja muihin EUn jäsenvaltioihin – super- ja hypermarkettiketjut, jotka on rekisteröity EU:ssa, markkinoivat massoittain myrkyllisiä elintarviketuotteita Unkarissa. Arvoisa komission jäsen, tulen kertomaan teille näistä skandaalinomaisista tapauksista Unkarissa ja lähetän teille kaikki siihen liittyvät asiakirjat, koska näin hän ei saa olla. Mutta kuten sanottu, tämä, nämä eivät tule ainoastaan arabimaista. No sitten toisekseen puhuin herra Glotfelderin kanssa tästä, siitä, että hän pohtii sitä, josko ainoastaan EU-jäsenvaltiot voisivat suojautua tällaisilta, tällaiselta tuonnilta. Ei, siis jäsenvaltiohan itse on vastuussa elintarvikkeiden valvonnasta ja sen estämisestä, että nämä elintarvikkeet päätyvät kuluttajille, oli kyse sitten eläinlääkintä, asioista, elintarviketerveystekijöistä. Kaikki nämä ovat sellaisia, että jäsenvaltioiden viranomaiset tarkastelevat niitä, mutta minä haluaisin saada teitä, teiltä tietoa, koska sitä, että miten nämä täytäntöönpanot on jaettu EUn ja jäsenvaltioiden puolelta, että kaikkien tulisi saada nämä tiedot. Vanski lopuksi minuutin verran sen, komission jäsen joutuu lähtemään, että hän ehtisi vastamaankin vielä. Minuutti todellakin vain. Moje, <clears throat> moje pytanie zadaje w imieniu... Esitän kysymykseni ryhmäni nimissä. Se liittyy kysymykseen, johon komissio vastasi, mutta ei kuitenkaan riittävällä tavalla. Mun 810 maississa tilanne ei ole tasainen EU-ssa. E Jotkut maat, nimittäin kolmannet maat, tai kuusi maata, ovat tämän viljelyn kieltäneet yksipuolisesti. Komission antamassa vastauksessa ryhmälle jäseniä sitä osoittautuu, että Itävallassa ja Unkarissa kiellon perusteena oli terveyshaitat valkuaisaineeseen liittyen. On kysymys tässä tapauksessa, että onko valkuaisaine haitallista vain Unkarin tavallan kansalaisille. Tässä on epäjohdonmukaisuutta. Vai onko se haitallista kaikille EUn kansalaisille? Vastauksessa komissio informoi, että se harkitsee sitä, että, että se tekisi päätöksen viljelyn sallimisesta näissä maissa. Miten pitkälle ovat edenneet komission työt, jotka lainmuutokseen pyrkivät? Tämä tarkoittaa, että jäsenvaltiot voisivat itse päättää, haluatko vai eivätkö halua näitä GMO-maisia viljellä. E così abbiamo completato, caro commissario. Lei... Kiitoksia nyt puheenvuorossa komission jäsen, että hän voi vastata toisen ryhmän kysymykseen. Kiitos vielä, että olitte täällä ja kärsitte osittain tästä keskustelusta. John, ole hyvä. No kiitoksia kovasti. Arvostan kovasti näitä kommentteja, koska tällainen ajatusten vaihtohan auttaa myös meitä kaikkia tekemään parhaan kykymme mukaan valveksamme ihmisiä. Minä vakaasti uskon, että nyt on kyse vain ihmisistä. Tosi kiintoisa olla täällä kuunnella näitä erinäisiä kantoja, ehdotuksia, joita täällä on tehty. Olen kiitollinen niistä. No niin, ensinnäkin GMOista. Tässä tulee hyvin varovainen, miten kysymyksiä esittää. Olen kiitollinen kommenteista, joita täällä on tehty. Meillä pitäisi olla objektiivinen keskustelu koko jutusta. Ei voida jäädä pelkästään tunteiden tasolle. Ja nyt toistan, en minä nyt tarkoita, kaikki kommentit ovat tunteenomaisia, ei siitä ole kyse, mutta monet perusteluista, joita nyt olen kuullut, ovat hyvin tunneperäisiä ja harhanjohtavia. Esimerkiksi jos joku nyt lausuu niin, että perunat ovat tärkeä Äh, elintarviketuote ja amfrasta ei tehdä mitään perunachipsejä, vaan se on teollinen tuote ja saada näitä tärkkelystä, niin ettei tarvitse käyttää puita, joita käytetään paperin valmistamiseen. Siis se, että löytyy sitten tietoja lehdistössä, että amfloraa tulee lautasella, niin se on harhaanjohtavaa tietoa, se on väärää tietoa, eikä sellaista pitäisi tarjota. Minun mielestäni olisi hyvä käydä objektiivinen keskustelu, nähdä asia objektiivisesti, niin että voidaan hiukkasen rauhoitella tätä keskustelua ja saada looginen perusta. Olen totta kai tämän puolesta. Tästä voidaan keskustella komissiossakin. Olisin kiitollinen tämän tyyppisestä keskustelusta Agrin ja Ennin kesken tästä aiheesta. Minä haluan tässä kuulla Euroopan parlamenttia. Se on aikaisemminkin määritellyt sääntöjä, joita komissio nyt noudattaa. Ei nyt voida väittää, että noin vain olalla kohautetaan näitä ja voidaan nyt ikään kuin keisarin päätöksellä asioista päättää. Ei, ei, tämä on minun subjektiivinen päätökseni, vaan minä joudun tekemään tieteen pohjalta objektiivisen päätöksen neuvoston ja parlamentin antamin säännöin. Näin me teemme. Ja näin teemme jatkossakin. Siis keskittyä niihin keinoihin, joilla voidaan täsmentää sääntöjä niin, että kaikki huolet huomioidaan. Myös nämä kommentit, jotka liittyvät luonnon monimuotoisuuteen ja sen semmoiset. En niitä kommentoinut, koska en ole tiedemies ja minä joudun vain luottamaan siihen, mitä tiedemiehet minulle sanovat. Siksi minä uskonkin, että tosiasiat, kokemukseen perustuvat tosiasiat myös GMOiden viljelystä olkoot pohjana. Ja, ja siihen me perustamme päätöksemme. Ymmärrän totta kai, että maatalousteollisuudessa on vaikeaa hankkia rehua, varsinkin proteiineja, jos ei sitä pysty kasvattamaan Euroopassa, koska me joudumme myös sitten tukeutumaan tuotettuun rehuun karjamme varten. Se keskustelu on toinen juttu, mutta sitäkin täytyy käydä. Se on nyt yksi tulos siitä, että me olemme niin pitkälle olleet vastahankaan. Vähäinen läsnäolo, no me olemme tekemässä esitystä myös, josta voidaan keskustella parlamentissa. Siis miten ruvemme, rupeamme arvioimaan tätä vähäistä määrää tiettyjä toleransseja voitaisiin ruveta muuttamaan, ettei tässä kuitenkaan keskeytettäisi kokonaan rehun tuontia tarjontaa maanviljelijöille, koska se johtaisi tiloille korkeampiin kustannuksiin. Ja sitten nollatoleranssi kyllä säilyy siemenissä. Sitten tuonnin valvonta Sekin on toinen kysymys, joka on tullut täällä usein esille. Minä toistan, että jäsenvaltioiden vastuulla on valvoa rajojaan niiden standardeiden perusteella, jotka on määritelty yhdenmukaisesti Euroopassa. Se, että tämä tyyppisiä hedelmätä vihanneksia, joissa on paljon torjunta-aineita, kuten esimerkiksi Unkarissa on ollut, niin hyvä, että ne ovat jääneet kiinni, jäivät siis kiinni kun meillä on tällainen järjestelmä valvontaa varten, tämä nopea äh, toiminnan ohjelma elintarvikkeita varten, että kun on yksilöity tällainen vaara, niin ryhtyy, ryhdytään toimin kautta Euroopan näiden tuotteiden ja tuottajien osalta, jos tuovat niitä tuotteita, jos ne sisältävät paljon torjunta-aineita, jotka ovat kiellettyjä tai joita ei siedetä muuten. häkkien kieltäminen, minä olen tehnyt aivan selväksi tämän ja teen sen aivan selväksi täälläkin, että mit, poikkeusta ei enää jatketa. Päätös on tehty komissiossa ja sellaiseksi se jää. Olen kiitollinen kommentista siitä, että voitaisiin miettiä myös tarjontapuolta kananmunapuolella koska se on näiden päätösten seurausta, ja niin teenkin. Ehkäpä pystyn kertomaan teidän valiokunnalle tästä aikanaan. Sitten mäntykysymyksestä siihen vielä vastannut. Olemme jo aika paljon käyttäneet miljooniakin tämän tauden kitkemiseksi. Sitähän on Portugalissa aika lailla. Kiitoksia kovasti. Vero, caro komissario. Kiitoksia näistä vastauksista ja siitä, että olitte läsnä. Tiedän, että teillä on toinen kokous tulossa. Siellä keskeytämme minuutin verran niin, että komission jäsen voi lähteä, mutta Ottakaa esille äänestyskortti, koska sen jälkeen välittömästi toimitamme äänestyksen komiteamenettelystä. Minuutin keskeytys. Just one minute to say hello.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

même euh, que, que les, avec les cartes. Iniziamo. Oui. Yeah, yeah. Lulling n'est ah, Mrs. Lulling is not here even. So no problem Mr. at all. Mrs. Lulling is not here, so the vote should be easy. okay, iniziamo. Modalità. Aloitetaanpa kohta kuusi esityslistalla Yleiset säännöt ja periaat, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöpanovallan käyttöä. Tässä säännellään 292 artiklaa. Siinä siirrytään vanhasta komitamenettelystä uusiin Lissabonin sopimuksen sääntöihin. Se liittyy täytäntöpanosäännöksiin. säännöksiin. Komission esitys, siitä olemme keskustelleetkin, kuten muistanette usein otteeseen, komission esitys määrää, että automaattisesti vanha järjestelmä mukautetaan komiteamenettelyn osalta uusiin täytäntöpanomääräyksiin 291 artiklan nojalla. Ja siinä suljetaan, siinä on parlamentti kokonaan päätösten teon ulkopuolella. Mutta jos ajatellaan maatalousasioita, niin Tämä olisi tapauskohtaista mukauttamista. Täytyy arvioida, milloin on edellytykset delegoituihin säännöksiin, ja niin myös parlamentilla olisi mahdollisuus, siis meillä, puuttua päätöksentekoon. Me olemme jo keskustelleet tästä viime kokouksessakin valiokunnassamme, toisin sanoen kiitos tuesta, jota olette osoittaneet tälle esitykselle. Nyt meidän täytyy vain suorittaa tästä äänestys. Keskustelu on jo käyty. Pyydän, että jos on jotain nokan koputtamista, jos ei, niin voimme tämän pitää hyväksyttynä. Tai täällä tarkistuksiakin. Ah, Siete tutti pronti per il voto? Kaikki valmiita suorittamaan toimittamaan äänestyksen. Täällä on muita, tarki, joitakin tarkistuksia. Tarkistus yksi. No niin, äänestys alkoi. Ai ei, ei, jättä nostamalla. Alberta, Albert Les. In favore. No, tu sei in Ah, bene. Puolesta, selvä. No niin, äänet kansanpuolueen ainakin puolesta. Siis äänet puolesta. Kädet ylös. Mm. tutti a favore. Kaikki puolesta. Haluaako joku vastustaa? Tyhjää. Hyvä. Yksimielisesti. Artikla 7. Kättä nostamalla äänet puolesta vastaan. Yksimielisesti. Artikla 8. Niin ikään. Äänet puolesta vastaan yksimielisesti. Artikla 9 peruttu. Artikla 9. Äänet puolesta vastaan. Ei kukaan eli hyväksytty yksimielisesti sekin. Artikla 20 puolesta vastaan hylätty tämäkin. Kymmenen artikla puolesta yksimielisesti äh, vastaan. Haluatko joku vastustaa kymmenen artiklaa, anteeksi? Ei siis. 11 artiklaa puolesta vastaan tyhjää hyväksyttyä. 12 artikla puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 artikla puolesta vastaan tyhjää selvä 21 puolesta vastaan. Tyhjää. Yksi tyhjää. 14 artiklaa. Puolestaan. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 15 artikla puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 16 artikla puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten seuraavaksi Jorantoson kappale kaksi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kolme puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Neljä artikla puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Viisi artikla puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kuusi artikla puolesta vastaan tyhjää. Ja seuraavaksi loppuäänestys tästä mietinnöstä äänet puolesta vastaan. Kukaan ei vastusta, erinomaista. Tarkistetaanko? Tyhjää yksimielisesti. Eli tämä on hyväksytty yksimielisesti. Kiitokset teille todellakin kaikille. Hyvä. Ja sitten huomista kokousta varten voimme tämän valmistella. Sitten kohta seitsemän esityslistalla. Valtuutus vuoden 2011 talousarvioesitystä koskevan kolmikanta kokoukseen valmistelijana McGuinness viime viikolla. Komissio esitteli talousarvioesityksensä vuodelle 2011. Meidän lausunnon valmistelijamme Edustaja McGuinness on kovasti ponnistellut analysoidakseen lukuja maatalouden osalta. Niinpä hän lyhyesti nyt kertoo analyysistä, mutta ennen kuin annan puheenvuoron McGuinnessille, haluaisin kertoa teille, että meillä on hyvin kiire antaa tämä lausunto. Kuunnelkaapa hetkisen. Budjettivaliokunta hyväksyy toinen kesäkuuta oman mietintönsä. Siksi meillä ei ole aikaa hyväksyä lausuntoa normaalin menettelyn mukaisesti. McGuinness lähettää oman lausuntoluonnoksensa englanninkielisenä toisintona. Se ensi viikolla. 10. toukokuuta ja siksi meidän täytyy lyödä lukkoon myös määräaikatarkistuksen esittämisen. Se on 18. toukokuuta, niin että voimme hyväksyä sen lausuntomme ensimmäinen kesäkuuta. Siksi on todennäköistä, että muut kielitoisinnot eivät ole käytettävissä 18. toukokuuta toisin sanoen toistaan. Lausuntoluonnos ennen 10. toukokuuta ja määräaika tarkistuksilla yli 18. toukokuuta puolelta päivien lausunto hyväksytään ensimmäinen kesäkuuta. Ja budjettivaliokunnassa mietintö 20. Toukoku, ö, kesäkuuta ja sitten myöhemmin tulee kolmikantainen. Mutta nyt puheenvuoron saa McGuinness, joka voi sitä veron omasta lausunnosta. Olkaa hyvä. Thank you, Chair, and thank you for clarifying. Kiitoksia, että esittelitte tämän tiukan aikataulun tälle lausunnolle. Budjetusvaliokunnan komission jäsen on puhunut tulevaisuudesta kriisin jälkeen. Tämä valiokunnan näkökulmasta on oikeassa, koska maataloussektorilla on käyty läpi ankara kriisi. 2012 on 113 miljardia maksuja. Mukaan lukien markkinatoimenpiteet, suora apu on 44,7 prosenttia maksumäärärahoista, sitoumuksina 41,7 prosenttia otsakkeessa kaksi, joka on luonnonvarojen hoito. 57 miljoonaa maksumäärärahoja sitoumuksia, 59,5 miljardia markkinatuet ja suorat tuet 43,7 miljardia. 15,7 kalastuksen osuus siitä, Markkinaluotsikkeelle 2 2012 budjetissa on 852 miljoonaa ja sen paljon suurempi kuin odotettiin aiemmissa arvioissa. Ja se tulee komission odotuksista siitä, että vähemmän on markkinoihin liittyviä menoja. Siinä on odottamatonta parantumista maatalousmarkkinoilla. Ja tässä jälleen jakasimme tämän toiveen, että näin olisi, erityisesti maitosektorilla, jossa on ollut ankara kriisi, mutta varoittaisin, että ei ole varmiita siitä, että kehittyvätkö markkinat todella näin, että siinä on vähän epävarmuutta siinä. 2019 uhka markkina, budjettikurille on siis olemassa, mutta 2012 se tulee esille. Ja Jos se tulisi esille, niin tiesimme jo nyt, koska komissio olisi pitänyt kertoa meille 31. marraskuuta mennessä, mutta kun näistä luvusta näkee, niin 2019 se ei ole ongelma. Uskon, että pitäisi huomauttaa 2012 osalta kollegoille, että rahoituskuri saatetaan välttää, mutta se riippuu markkinoiden kehityksestä reaalisesti. Mutta komission sanoessa ympin laajojen marginaalien päivät ovat takana on tärkeää panna merkille, koska se on relevanttia tulevaisuuden kannalta, että 2013 komissio on hyvin selkeästi sanonut, että rahoituskuria vaaditaan ja painotetta vaaditaan. Kysymys on, ei ole kyse siitä, että miten, jos vai miten paljon. Vaiheittain tämä liittyy uusille jäsenvälle maksettaviin tukiin. Tämä tarkoittaa sitä, että leikkailuja suurissa tuissa on, lähinnä vanhoille jäsenvaltioille, jotta voidaan olla marginaalin sisällä 2013, ja tämä tulee sellaisena aikana, jolloin ympin reformia suunnitelmat ovat hyvin tärkeitä asioita valiokunnan työn kannalta ja erityisen arkaluontoisia myös maanviljelijöiden kannalta. Ympin menot ovat 42 prosenttia pienenemässä 2010 alle 40 prosenttiin. 2013 vuonna mennessä muutamia kommentteja markkinatoimenpiteestä. Budjetti 12 siellä on markkinatoimissa pudotusta noin miljardi euroa. Tähän kuuluu siis milloinkin 300 miljoonaa vähemmän maitosektorille. Yritys oli tässä aktiivinen. Jos ottamaan asiayhteyksiinsä ja verrataillaan nykyistä 2010 budjettia ja sitten 2012 budjettia, niin markkinamenot merkittävästi putoavat 7, siis 7,4 prosentista 5,6 prosenttiin 2012 vuonna. Mutta jälleen painotan, että tämä perustuu odotuksiimme, että erityisesti maitomarkkinat ovat paremmat vuonna 2011. Ja olisin varovainen jälleen ja olisi mielenkiinnostunut komission kannasta. Kukaan on pystynyt näistä hintavaihtelusta ennustamaan ja emme ole valmistautuneet. Täytyy olla siis varovaisia siitä, mitä jos kriisi tapahtuisi, mitä olisi käytettävissä 2011, kun en usko, että kukaan meistä haluaa kohdata se, mitä on kohdattu tässä parlamentissa, kun on yritetty käsitellä tuota kriisiä. Tällaisia turvaverkkoja siis tarvitaan tässä tilanteessa näiden kehitysongelmia mian sitten maitorahasto selkeyttä asiaan. Kampanjoimme menestyksekkäästi 300 miljoonan puolesta, budjettikohdan puolesta. Komissio painotetaan, että se on väliaikainen kertakorvaus tai kerta-apu kaikki jäsenvaltiot ovat kommunikoineet, miten ne aikovat rahansa käyttää. Maitosektorilla kaksi maata ovat allokoineet rahaa suoraan tässä vaiheessa tuottajille, joten tällä vaiheessa 12 miljoonaa ja 13 miljoonasta on allokoitu eh, maitotuottajille. Haluaisin kommentoida tästä erityisestä asiasta myös. Täytyy keskustella asiasta, että olisi pysyvä budjettikohta maitorahastolle ja kommenttini olisivat tervetulleet jälleen tästä terveystarkastuksen toimeenpano ja väliarviointi 2011 budjetissa on provisio käyttää pilari ykkösen rahaa erityistoimi jäsenvaltioissa. 488 miljoonaa on tähän erityistarkoitukseen osoitettu artiklassa 68. Siinä määrätään, että rahaa käytetään erityistarjoituksia jälleen jäsenvaltioissa ja 2012 budjetissa noin, tämä on mielenkiintoinen luku, 91 prosenttia suurista tuista irrotetaan tuotannosta. Nykyinen luku tälle budjetille on 85 prosenttia, joten etenemme tässä tuotannosta irrottamisasiassa. Suurissa tuissa on 638 miljoonaa kasvua sekä irrotettu että ei irrotettu siinä, että suoria tukia, suorien tukien vähittäinen maksu uusille jäsenvaltioille 2013 se vähittäinen maksaminen on saatettu loppuun. Jatkuvaa tukea 2011 budjetissa on huonossa asemassa oleville viljelijöille 18 jäsenvaltiota on osallistunut tähän ohjelmaan ja kollegat varmaankin olisivat samaa mieltä, että täytyy rohkaista kaikki jäsenvaltiota osallistumaan tähän Hedelmäohjelma, budjetti 2011, siinä on kasvavia määrärahoja. Nykyisessä ohjelmassa neljä jäsenvaltioida valitsivat sen, että eivät osallistu, ja niiden budjettiallikointi näille jäsenvaltioille on alkoitu uudelleen äh, niihin, niille jäsenvaltioille, jotka ottavat osaa nykyiselle kouluvuodelle. Kaksi jäsenvaltiota ovat päättäneet eivät osallistu, jotkut muut jäsenvaltiot ovat äh, pyytäneet vain osa alkoidusta summastaan ja käytettävissä oleva raha jälleen alkoidaan uudelleen täysin osallistuville. Kasvinsuojelu ja eläinsuojelu määrärahoissa on 370 miljoonasta pudotusta 343 miljoonaa. Eläin olisi varovainen tässä asiassa, koska emme ole varmoja siitä, mitä tapahtuu sairauksien osalta. Oliko se sitten elmistä tai kasveista, ja kysyisin, että miksi tässä on ollut laskua muistio on kirjoitettu kaikille jäsenvaltioille koskien pilottiprojekteja. Maataloudessa olen saanut vastauksia koskien maitomarkkinoiden hinnanmuodostuksessa, mikä olisi mielenkiintoista ja olisin mielenkiinnolla kuulemassa ehdotuksia kollegoilta. Haluan kiittää budjettikollegoita ja komissioita. Tämä on erilainen proseduuri, jonka puitteissa toimitaan. Tässä on viitattu tiukkaan aikatauluun jo. Meillä on ollut hyvää tietojenvaihtoa en voi painottaa tarpeeksi, miten tärkeää tälle valiokunnalle on pitää vahvasti silmällä budjettia pelkästään 2011, vaan nyt katsoa, mitä tapahtuu 2013 vuoteen asti. Nämä ovat hyvin vaikeat aivan budjetin näkökulmasta ja meidän täytyy olla absoluuttisin tietoisia kaikesta, mitä on meneillään, joten tämä riittäköön puheenjohtajia ja kuuntelen mielelläni kollegoiden kommentteja. Guinness. Kiitoksia. Assolutamente su questa necessità. Olemme aivan samaa mieltä tästä tarpeesta seurata tilannetta jatkuvasti. Sitten Stefan Le Foll. Stefan, pyysi puheenvuoro. Minäkin haluaisin kiittää Rouva McGuinnessia hänen tekemästään työstä ja varsinkin tästä alustuksesta, mutta kuitenkin haluaisin varoittaa valiokunta, kuten hänkin totesi, sanoakseni, että tässä on tiettyjä lähtökohtia 2011 talousarviossa, joka liittyy markkino- markkinatoimiin. Haluaisin tietää, komissio voi ennakoida näin myönteistä kehitystä maatalousmarkkinoilla tulevana vuonna perustalakseen tällaisen leikkauksen markkinoiden hoitoon asetussa varoissa. Marova McGuinness sitten pyysi kommenttia nimenomaan tähän kysymykseen, että huomenna valiokunnassa ei tätä voi jättää vain tällaisekseen ilman, että meillä on kunnon selitystä niistä perusteluista, joita komissiolla on tämän takana. Kun markkinat nyt ovat aika alhaalla vielä, niin jos me vielä, niin kun ajatellaan mekanismia, joita meillä on käytettävissämme puuttuaksemme, juuri kuulimme myös viljoista puheen komission suulla, komission jäsenen suulla. Strasburgissakin esitin komission jäsenelle kysymyksen siitä, miten käytetään 300 miljoonan maitorahastoa. Sanoit, että 12 miljoonaa on käytetty. Maatalousvaliokunnassa varmastikin meidän pitäisi kysyä komissiolta ihan tarkkaan missä menemme. Ei se ole mikään pieni summa, kun on kyse näinkin hankalasta sektorista. Miten näitä varoja nyt käytetään? Tätäkin on tähdennettävä keskustelussa. Mutta varoitan todellakin, kun markkinoi, markkinatoiminnon on nyt huomattavasti vähemmän varoja. Kiitoksia Stefan. Ranz Garcia. Ranz, a te. Oi. Sí, muchas gracias, señor presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensin haluaisin kiittää Rova Mäkkinen tekemästään työstä. Totta kai olen kiinnostunut tästä. Huoli on tietenkin sitä, että on niin vähän aikaa käyttää tähän. Jos ajatellaan kriisiä elintarvikealalla viime vuosien aikana ja mitä vaikutuksia on puolestaan ollut tuottajien myös neuvotteluilla ja neuvottelutuloksilla VTOn puitteissa ja mitä vaikeuksia puolestaan on valvoa rajoja. Se on nähty usein otteeseen monessa maassa. Ja varmasti nyt parlamentissa ja valiokunnassa päästään eteenpäin iloinen siitä. Mutta esitän seuraavaa. Minä esitän, että me valmistelemme tulevaa työtä valiokunnassa, kun me pyrimme puolustamaan tuotantoa kolmansiin maihin nähden. Meillä pitäisi olla koehanke, jonka tavoitteena olisi tiedotuskampanja, valistuskampanja myyntipisteissä. Tämä ottaisi mukaan kuluttajajärjestöt, tuottajajärjestöt, koulut, kotiäidit, niin että tämä koehanke tarjoaisi tietoa, valistusta tärkeistä asioissa, siis kuluttajille, loppukuluttajille, niin että tietävät, mitä valitsevat markkinoilta tai supermarketeista. Miksi toinen tuote on toisenlainen kuin toinen? Jos tämä sopii teille, voisimme valmistella tämän koehankkeen myötä tulevaa työtä niin, että jos tämä toimii, niin Euroopan komissio voisi käynnistää tällaisen koko yhteisön tasolla. Minä uskon, että kun voidaan esittää perusteluita eroille laadussa, ympäristöasioissa – niin tässä voidaan saavuttaa tavoite sikäli, että voidaan suojella kuluttajaa niin, että hän saa enemmän tietoa, enemmän vapautta valita ja näin henkilöt voivat vapaammin valita ja näin järjestelmä on demokraattisempi ja läpinäkyvämpi. Siksi esitän tätä. Toivottavasti pystymme tätä viemään eteenpäin. Ehkä pystymme näin arvostamaan sitä taloudellista työtä, jota me teemme. Esimerkiksi ajatellaan, mitä nyt markkinoilla on tulossa myös kesäkuussa. Grazie, Kiitoksia, herra Garcia varapuheenjohtaja Nikulescu ja sitten Capula Santos. pentru Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Kiitos McGuinness esityksestänne. Kiitos tästä ajatuksesta myös. Ajatellen tätä kommenttia liittyen täsmälliseen koehankkeeseen. Minäkin haluaisin esittää koehanketta. Nimittäin Erasmus-kaltaiseksi ohjelmaksi nuorille viljelijöille tässä saataisiin innostusta, innoitusta Erasmuksesta nuorille yrittäjille. Sitten siis nyt olisi sellainen myös nuorille viljelijöille, koska tälläkin talouden alalla tarvitaan hyviä käytänteitä, rajat ylittää yhteistyötä. Täytyy tietää, mitä tällä alalla tapahtuu. Olen Michel Dantanin ja Jobardin kanssa puhunut tästä, Rova Gartian Ja Haluaisimme tästä kirjallisen ilmoituksen, niin että tämän ohjelma voitaisiin perustaa. Se olisi hyvä, että te allekirjoittaisitte myös tämän. Grazie. Kiitos Nikulescu. Luis. Senhor Presidente, eu posso prescindir porque a minha intervenção ia no preciso sentido feita pelo colega Lefol e, portanto, subscrevo e reforço as preocupações. Minä viittasin siihen, mitä herra Lefol totesi. Voin sitä vain tukea, sitä paitsi mitä hän totesi muutenkin näistä näkymistä. Siksi ne vaikuttavat nämä ennusteet kovin optimistisilta ja perusteettomilta. Olen hyvin huolestunut tämän osalta. Okei, okay, No niin, Sikierski ja sitten komissio. Herra Ulot. Hyvin lyhyesti, onko tietoa tästä budjetin väliarviosta? Onko se... Ja tiedämmekö siitä teemasta jotain? Kiitoksia. Grazie. Kiitos. No niin. Ennen kuin niin annan tässä puheenvuoron Rova Kristin Borkmanille – ja sitten McGuinness jatkaa. Olkaa hyvä. Komission edustaja. Signora Kristina Porkman. Ate. Thank you, Mr. Chairman. Yes. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitoksia myöskin Rova McGuinnessille. Tämä pieni kuuleminen, joka järjestettiin viime viikolla, oli myöskin erittäin hyvä. Äh, ennen kuin palaan kommentteihin, haluaisin kiinnittää huomioon siihen tosiasiaan, että tänään kun tämä kokous pidettiin, olemme lähettäneet sekä Kobyle että Agri-valiokunnalle työohjelman liittyen tähän maatalousbudjettiin 2011 ja lähetämme sen yleensä rahoitusvaliokunnalle, joten nyt kun parlamentilla on uusia budjettivaltuuksia budjetin osalta, olemme lähettäneet täyden asiakirjan myöskin teidän valiokunnallenne ja esittelijälle. Siinä on kaikki yksityiskohdat liittyen määriin ja miksi olemme päätyneet näihin summiin, mutta Ehkä tässä muutama kommentti ensin siitä, että mikä näyttää olevan kaikkein tärkein asia teidän mielestämme tällä hetkellä markkinaodotusten osalta ja miksi komissio on tällaisen budjetin ö, luonut. Miksi se on merkittävästi pienempi kuin viime vuonna? On totta ja tärkein syy sille on se, että komission ehdottama maatalousbudjetti on 840 miljoonaa vähemmän, vain 104 miljoonaa tässä maito budjetissa 2011 ja 80 miljoonaa näistä on kulumaidolle. Miksi näin on? Tämä johtuu siitä, että kun komissio teki budjettiluonnosta, ei ollut mitään vientitukia maitosektorilla eikä mitään julkisia hankintoja tällä ajanjaksolla viime vuonna ja myöskin kun tämä ajanjakso alkoi tämän vuoden, tänä vuonna. Joten nämä olivat komission odotukset ja varmasti valiokunta on myöskin huomannut, että maitotilanne on hyvin erilainen tänä vuonna kuin viime vuonna. No miten nyt sitten otetaan tulevat kriisit huomioon ensinnäkin? Meillä on vielä tämä tarkistuskirje maataloudelle komission on tarkoitus lokakuussa sellainen esittää. Ja totta kai me tulemme katsomaan, että jos markkinoilla on tapahtunut jotakin kehitystä myöskin viljamarkkinoilla, johon tässä jo viitattiin. Tämä on tilanne tällä hetkellä toisekseen. On olemassa marginaali suorille tuille 790 miljoonaa. Tämä marginaali voi olla ehkä alempi mutta tällainen ma- marginaali on kuitenkin olemassa ja kriisin tullessa niin komission on mahdollista esittää täydentävää talousarviota ja se marginaali, mikä vielä budjetin jälkeen on olemassa, niin budjettiviranomainen sen tulee hyväksymään. No sitten muutama ö, sana maitorahastosta on totta, että 31.3. lähtien ainoastaan kaksi jäsenvaltiota on maksanut ja 24 nämä tulevat komission tietoon, mutta tämä oli kuitenkin myöskin päivämäärä, jolloin jäsenvaltioiden tuli kertoa komissiolle, mitä ne aikovat tehdä. 36. on maksujen määräaika tämän toimen osalta. Ja totta kai haluamme saada maksusummat huhti-touko kesäkuulle, jolloin nämä 300 miljoonaa tarkoitus maksaa. Tässä siis yksityiskohdat, mutta kaikki jäsenvaltiot ovat sanoneet tai kertoneet komissiolle, mitä ne aikovat rahoilla tehdä, ja nyt viime kuussa, tässä kuussa ja seuraavassa, seuraavan kuukauden aikana maksut täytyy suorittaa, joten tässä siis nämä markkinaodotukset ja pilottihankkeet. Valiokunta saa niistä keskustella. Kiitos. Bene, Hyvä, kiitokset. Ja nyt puheenvuorossa McGuinness. Sure, I think I... Kiitos puheenjohtaja. Voin ihan lyhyesti puhua, kun nyt komissiolta saatiin jo selityksetkin, mutta haluan, että komissio kirjaa valiokuntamme huolen markkinaoptimismin osalta. Olemme optimisia mekin, mutta realistisiakin ajatellen markkinoiden kehittymistä. Jos käsittääkseni kriisin sattuessa marginaali on vain 400 miljoonaa, täytyy siis varautua pienempään summaan, joka olisi käytettävissä kriisin tullessa. Kiitos komissiolle vielä selvityksistä liittyen maitorahastoon, eli kesäkuun loppuun mennessä se maksetaan. Ehkä myöhemmin voidaan miettiä, jos markkina kriisi jatkuu, niin sitten täytyy nopeasti maksaa myös nämä maksut tuottajille. Sitten koehankkeista pyytäisin kollegat, jotka ovat esityksen tehneet, lähtekää sähköpostia suoraan. Kiitos ajatuksesta kuitenkin. Erasmus-tyyppinen No, mielestäni maataloutta kai pitäisi sulkea tämän ulkopuolelle. Hyvä ajatus siis. Ja se, että parempaa tietoa kuluttajille standardeista ja tuotteista vaikuttaa hyvin loogiselta sekin. Kiitokset kollegoille, jotka ovat tykö auttaneet. Olemme valmiita muillekin ajatuksille koehankkeista. Korostan vielä komissiolle, mikä on valiokunnan huoli markkinoiden kehittymisestä maataloudessa. Ehkä sitten oikaisukirjelmä tulee lokakuussa vielä uudestaan. Kiitos komissiolle myös avusta. Hyvä, kiitoksia. McGuinness, jos ei ole muita puheenvuoropyyntöjä. Eteenpäin valvoen tilannetta. Sitten viimeinen kohta esityslistalla liittyy komission tiedonantoon luonnonmukaista viinituotantoa koskevasta komiteamenettelystä. Tästä täsmennettäköön sen verran, että kun tässä nyt viitataan komiteamenettelyyn, komissio on esittänyt muutosta asetuksessa se 889-2008. Tarkoituksena on lyödä lukkoon yksityiskohtaisia määräyksiä neuvoston asetuksen 894-2007 täytäntöönpanon osalta. Se liittyy ennen kaikkea luonnonmukaiseen viinin tuotantoon. On päätetty, että komissio kertoisi meidän valiokunnallemme päätöksestä, joka on tehty viinin hallinnointikomiteassa 26. huhtikuuta, kun luonnonmukaisen tuotannon määräyksiä on muutettu, mutta siellä ei ole päätöstä kuitenkaan vielä tehty. Olemme kuitenkin iloisia siitä, että komissio on täällä läsnä ja myös esittää esittelee omaa esitystään tästä aiheesta. Tämä on erittäin tärkeä kun se on konkreettinen tapaus siitä merkityksestä, joka komiteamenettelyllä on parlamentin päätöksenteossa. Me tiedämme, että tässä tapauksessa komissio on jo tiedottanut, ja kiitos, että se on läsnä. Ja toivottavasti tämän tyyppistä tietoa tulee kaikissa arkaluontoisissa kysymyksissä, jotka jotenkin liittyvät komiteamenettelyyn. menettelyyn. No niin, ainakin tässä pitämättä puhetta herra Ulotille päätöksestä. Oui, merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, donc je voudrais... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kertoa teille siis työn edistymisestä niin, että saadaan aikaan eurooppalaista säännöstöä luonnonmukaisesta, luonnonmukaisesta viinin tuotannon varten, niin että siinä voitaisiin noudattaa myös luonnonmukaisen maatalouden standardeja. Ensinnäkin, jos sopii, kertokoon hiukasen lainsäädäntön taustasta. Kuten totesit puheenjohtaja, meillä on olemassa asetus Euroopassa, joka määrittelee luonnonmukaisen asetuksen määräykset 834 2007 vuodelta tämä neuvoston asetus, eurooppalainen luomostandardi on kuitenkin puutteellinen yhdeltä osin. Nimittäin jos ajatellaan, että kuitenkin viininviljely on mukana, niin viinin tuotanto on tähän mennessä jätetty sen ulkopuolelle. Siis edelleen voidaan sertifioida viinilajikkeita luonnonmukaisesti, mutta luonnonmukaista viiniä ei voida sertifioida. Näin olisikin niin, että meillä on viini, joka on peräisin luonnonmukaisesta äh, viinirypäleistä. tällaisen merkintöjä löytyy pulloista tänä päivänä. No niin, tavoitteeksi on määritelty toimintasuunnitelmassamme viinituotannon osalta, siitä muuten sovittiin 2004, niin siellä määriteltiin tavoitteeksi, tavoitteeksi kehitellä säännöstöä myös luonnonmukaisen viinin tuotannon osalta, eli täyttää tämä aukko. Tavoite vahvistettiin myös keskusteluissa, joita käytiin neuvoston asetuksesta 2007. Toisin sanoen komissio ryhtyi työhön. Ensinnäkin rahoitettiin tutkimusohjelma. Siihen meni kolme vuotta. Siellä oli muut, useita jäsenvaltioita mukana, siellä oli myös käytännön kokeilua mukana yli tuhat viinitilaa, jotka käyttivät luonnonmukaisesti viljelyä viinirypälettä, eli perusta oli tieteellinen. Sen jälkeen meillä oli teksti luonnusasetuksesta varten, siitä keskusteltiin 2009 viiteen otteeseenkin. Maat, luonnonmukaisen maanviljelyn sääntelykomiteassa. Todellakin se on toimivaltainen komitea käsittelemän asetusta. Tämän jälkeen 2010 komissio huhtikuun alussa hyväksyi esityksen luonnonmukaisen viinin tuotannon sääntelyä varten. Se perustuu keskusteltuihin, joita nyt tähän asti on käyty, niin ikään pohjalla on tutkimuksen tulokset jos nyt voisi muutamalla sanalla kuvailla tätä hanketta, siellä on yleisiä sääntöjä, joita on olemassa myös viinin yhteisessä markkinajärjestelyssä jo. Kyse on siis viinistä, ei siellä ole mitään poikkeuksia. Siis ennen kaikkea kyse säännöistä, jotka liittyvät viinin tuotannon tuo, määräyksiin 629 asetus siis esimerkiksi mutta luomuviinin kohdalla on kuitenkin joitakin viinintuoton liittyvien äh, käytäntöjen kohdalla, koska niitä ei hyväksytä luomutuotannossa, koska niiden käsitetään muuttavan äh, alkuperätuotetta. Lisäksi meillä on luottelo luvallisista tuotteista, niitä on 40 viinin varten puheenjohtaja, kuten totesitte, tämä asetusehdotus on nyt sääntelykomitean esityslistalla ollut. Se oli sen 26. huhtikuuta olessa kokouksessa ja uusi kokous on tulossa 18. toukokuuta tänä vuonna toisin sanoen. Siinä pyydetään komitean mietintöä, lausuntoa tähän. jäsenvaltioisten enemmistön näkemys on, että tällaista yhteisymmärrystä ei välttämättä löydy. Siellä on nimittäin siellä on teknisiä näkökohtia, jotka eivät välttämättä saa tukea riittävän suuresta määrästä jäsenvaltioita. Me, tämä liittyy muun muassa sulfiitin määrään luonnonmukaisessa viinissä. Siellä on myös komission esitys joka pyrkii asettamaan enimmäismäärän. Se poikkeaa puolestaan viinistä toiseen, kuten markkinajärjestelyssäkin, mutta se olisi alhaisempi luomutuotteissa, luomuviinissä. Näin voidaan erottaa luomuviini niin sanotusta perinteisestä viinistä. Tämä jakaa jäsenvaltioita. Ja voi olla, että siksi ei enemmistöä synny. No, siinä tapauksessa jos enemmistö ei saavuteta 18. toukokuuta, niin komissio aikoo käynnistää komiteamenettelyn, eli niin kuin se nyt on neuvoston päätöksessä vuodelta 1999. Jos tulos on kielteinen 18. toukokuuta, niin komissio joutuu toimittamaan esityksensä neuvostolle neuvostolla olisi aikaa kolme kuukautta tehdä päätös. Se toimitaisi esityksensä myös Euroopan parlamentille tiedoksi. Toisin sanoen, tämän puheenvuoron tarkoituksena on antaa ennakkotietoa tästä menettelystä, jos se käynnistyy kielteisen äänestystuloksen jälkeen. Siis Me haluamme komissiossa edelleen hyväksyä luomuviinituoton vartijan määräyksen ennen tämän vuoden päättymistä niin, että eurooppalaiset tuottajat voisivat sertifioida luomuviininsä ensi vuoden alusta lukien. Kiitoksia. Bene, ringraziamo molto la Kiitoksia kovasti komissiolle. Herra Ylolle, täällä on jotakin puheenvuoropyyntöjäkin tullut. Aloitetaan keskustelu. Ehkä tässä täytyy miettiä myös menettelyä Horfman ja Lulling. Ja, danke. Eh. Kiitos. Mielestäni on periaatteessa hyvin järkevää, että myöskin bioviini säännellään, eikä ainoastaan viini, joka tehdään biologisista tai biorypäleistä. No, tämä komission kantahan liittyy tähän SO2-pitoisuuteen. Ja komission ehdotus tässä kohdassa on mielestäni järjetön. Komission edustajahan juuri totesi, että SO2-pitoisuuden kohdalla voitaisiin erottaa bioviiniin. No miten se liittyy bioviiniin? Tämä on luonnossa esiintyvä yhdiste, jota käytetään viinin tuotannossa ja luomu viinin kohdalla – sitä käytetään samaan tapaan kuin muidenkin vinien kohdalla, mutta tämä aine on muuten jopa tärkeämpi, koska luomuvinnin kohdalla voi sellaisia tilanteita olla esimerkiksi syksyllä, että ei ole enää mahdollista käyttää kasvinsuojeluaineita ja tästä syystä tarvitaan nämä SOK2. Tästä syystä en ymmärräkään, että miksi komissio vaatii, että SO2-pitoisuutta vähennettäisiin näin dramaattisesti ja näin sitten tässä päätöksentekoa blokerataan. Tämähän on esimerkiksi pohjoisissa ja vaikeamman olosuhteen jäsenvaltioissa ongelmallinen asia. No sitten toinen ongelma liittyy tähän termovakauttamiseen, lämpötilan vakauttamiseen. Komissiolla on tässä tietyt ehdotukset. Ei, ei tämäkään ole järkevää, että jos haluaa lämmön kanssa stabilisoida, niin tämähän täytyy sitten tehdä, tehdä siten, että mikroorganismit eivät kasva, että koska tämä ei teknisesti ole järkevää, joten kun nämä kaksi asiaa on poistettu, niin sitten varmastikin päästään nopeasti päätöksiin ja komiteamenettely näin ei sitten, sitä ei tarvita. Kiitos. Kiitoksia, Rova Lulling. Monsieur. Niin, herra puheenjohtaja. Minä sanoisin, että varsinkin viini-interryhmässä ollaan huolestuneita tämän vaikutuksen ammatillisista vaikutuksista. Olen tehnyt kirjallisen kysymyksenkin jo komissiolle, en ole kyllä vielä saanut tyydyttävää vastausta. Minä uskon, että tässä täytyy tehdä aivan selväksi. Täytyy pystyä tuottamaan luomuviiniä kaikilla viinituotantoalueilla koko vuoden myös äärimmäisissä sääolosuhteissa ja kaikissa viinirypäille laikkeissa ja kaikissa tuotantorakenteissa. Sulfitin ongelma puolesta, jos se halutaan poistaa tai sitä rajoittaa, niin täytyy nyt ymmärtää, että tämä rajoitus, <clears throat> jos johtaisi kilpailun vääristymiin. Nimittäin, jos halutaan alempia määriä, niin ei se millään tavallaan terveyttä suojele päinvastoin. Jos on riittävästi sulfitia, niin se saattaa jopa johtaa siihen, että kehittyy epäilyttäviä aineita terveyden kannalta. niin, että saadaan sama laatu ja, ja sama taso, niin samalla tavalla sulfita panna myös perinteisiin viineisiin. Ei ole mitään vaihtoehtoista ratkaisuakaan olemassa sulfiitille. Nimittäin jos komissio haluaa tehdä mitä aikoo, niin se johtaa kyllä kilpailun vääristymiin ja valtavin sellaisiin, ja se ei palvelisi millään muotoa kuluttajan etua. Minulla on tässä myös alan kannanotto Saksasta. Siinä sanotaan ihan su... Bioviinien kohdalla tämä ei ole järkevä tapa siitä tästä syystä ja me emme kannata tätä, koska kun ajatellaan Keski-Euroopan vaihtelevia sääoloja, tämä tulisi johtamaan kilpailun vääristymiseen. Toinenkin kohta. Dorfman, mikä puhui siitä jo. Te sanotte, että toinen kohta, jota ei voi ymmärtää, on sääntelyluonnosia, jolla on tarkoitus vähentää lämmön käyttöä maksimissaan 6, 65 asteen osalta 87 astetta, jotta saadaan aikaan viinien biologinen stabilointi. Ja tämä olisi käytäntö. Tässä on kaksikin syytä sille, ettei mennä komission ehdottamaan suuntaan. Minä uskon, että meidän pitäisi toimia siten, ettei luotaisi uusia vääristymiä kilpailussa eri alueiden, rypälälajikkeiden ja tuotantorakenteiden välillä. Eikä pidä aseta tällaisia rajoja, koska näin viinit menettäisivät tuoreutensa ja reservikykynsä. Se on kuitenkin merkittävä etu kaupallisesti ajatellen suhteessa Euroopan unionin ulkopuolisiin maihin. Toivottavasti komissio ymmärtää, mitä se on tekemässä tässä, eli menossa päin mäntyä. Se on ci sono altri inter... Jos ei ole muita puheenvuoropyyntöjä, antaisin herra Ylolle puheenvuoron uudestaan, että hän voisi vastata. Mutta vielä menettelystä, ei aiheesta kommentti. On erittäin tärkeää, että jos komissio nyt ajattelee nykyisiä sääntöjä ja sitten tulee tänne esittelemään omaa ehdotustaan, niin että tulee ennen kuin päätös on tehty. Jos tänne tulee maatalousvaliokuntaan esittelemään päätöstä, joka on tehty, niin se ei nyt ei kovin kiintoisalta tunnu ajatella meidän työtämme tai mitä me voisimme siihen antaa. Tämä nyt oli yksittäinen tapaus, koska sääntelykomitea ei ole vielä tehnyt päätöstä. Olemme siis erittäin tyytyväisiä, että voimme myös osallistua tähän. Dorfman ja Luling ovat jo puhuneet ja varmasti ovat hekin iloisia, jos, jos tämä toteutuisi ainakin poliittisesti arkaluontoisemmissa teemoissa tässä valiokunnassa. Esimerkiksi siellä on jo sääntelykomitean kokouksessa tulossa tässä kuussa ja siellä merkittävästi tullaan muuttamaan neuvoston säännöstöä vihaneksissa ja hedelmissä haluaisimme tietää. Jotain vielä enemmän päätetään. Ettei päätökset erilman, että meillä on mitään sanaa, sanottavaa. Herra Ylo monsieur le président. Kiitos herra puheenjohtaja vastaukset kahteen puheenvuoroon, jotka kuulimme. Ensinnäkin tekniset kysymykset. Ensinnäkin lämpötilasta. Todellakin lämpötilasta sanottakoon, että lämpö koskee ennen kaikkea perinteisiä viinejä ilman, että rajoitetaan lämpökäsittelyä. Sen sijaan luomuviineissä on vaikuttanut asianmukaiselta asettaa rajaa niin, ettei tuode, tuote sterilisoidu kokonaan. Että tämä viinirypäleen ja hiivan arvo säilyisi mahdollisimman pitkälle. Komissio on esittänyt tiettyä lämpötilaa ja se on 65 astetta, se on katto, se on aika korkeakin astemäärä. Sitä noudatetaan nykyään tuotannosta, eikä siinä vaikuttaisi olevan teknisiä ongelmia luomuviinissäkään. Sitten sulfiitit. Kysymys on ollut laajalti esillä keskusteluissa ja pitää paikkaansa, että enimmäismäärään noudatetaan perinteisissä viineissä 200 milligrammaa litraa kohden punaviineissä, kuivissa punaviineissä. Ja, ka, ja sokeripitoisemmissa viineissä se voi olla jopa 400 milligrammaa. Tämä koskee siis perinteisiä viinejä, 200 milligrammaa. Sen sijaan tutkimuksen tulokset ovat osoittaneet, että kaikilla Euroopan unionin alueilla – vii, luomuviinirypäleen käyttäjät eivät pysty tuottamaan viiniä käyttämättä enimmäismäärää. Tämä on huomattu, eikä pelkästään pienen otanan perusteella, vaan hyvin laajan tutkimuksen pohjalta. Siellä oli mukana yli tuhat viinitilaa. Siksi 50-60 prosenttia leikkausta on ajateltavissa näiden tuotteiden kohdalla – mukaan lukien ne, jotka ovat epäsuotuisimmilla alueilla tuottamassa viiniä, siis Pohjois-Euroopassa. Kuitenkin keskustelu on osoittanut, että jos asetetaan tiukka enimmäismäärä, eli merkittävästi leikattaisiin puolella esimerkiksi, niin voi olla, että se johtaisi joillekin tuottajille ongelmia, jotka ovat vähemmän tottuneita käyttämään tekniikkaa tai hankalimmissa olosuhteissa. Siksi tämä leikkaus ei ole kovin merkittävä, mitä olemme esittäneet, se 33 prosenttia punaviineissä, tai siis 150 milligrammaa, 100 milligrammaa ja 55 prosenttia puna, valkoviineissä 200, 150 milligrammaa ja sokeripitoisissa viineissä, kuten tiedätte, se edellyttää enemmän vakauttamista, enemmän sulfiittia. Leikkaus on heikko 30 milligrammaa ainoastaan, toisin sanoen esimerkiksi Icewind tyyppisissä, niin siellä voisi olla 350 milligrammaa sulfit enimmäkseen, niin se on nyt tarpeellinen määrä. Ovatko nämä realistisia lukuja sitten, olen kuullut täällä kritiikkiäkin. Ei kannata pelätä tällaisia lukuja mielestäni. työt nimittäin itsekään Heidänkään ei kannata tätä pelätä. Se on kyllä toteutettavissa. Hyvää viiniä voidaan tuottaa, sertifioita luomuviiniäkin kunnioittaen näitä enimmäismääriä. Mutta sitten jos ilmasto on erityisen huono tai sää tiettyinä vuosina, niin totta kai me olemme sitten komissiossa ennakoineet niin kutsuttua joustomääräystä. Siis poikkeuksellisissa sääolosuhteissa olisi lupaa siis jos tuottajat ovat hankalissa olosuhteissa erityisenä vuonna, voivat silloin lisätä sulfitin pitoisuutta enimmäismäärään asti, eli samaan aikaan perinteisissä viineissä. Todellakin tässä määräyksessä on niin määrätty, että ne viinituot, jotka nyt käyttävät luomuviinirypälettä, voisivat ongelmitta – komission esityksen myötä siirtyä viinin tuotantoon, joka on luomutuotantoa. Sanoisin, että pohja on ihan tieteellinen, se on myös varmennettu alalla. Tämän lisäksi sitä voidaan verrata myös yksittyihin standardeihin, joita on olemassa Euroopan unionissa tai yli ulkopuolisissa maissa. Niitä käytetään Välimeren alueella, mutta epäsuotumisella alueillakin, pohjoisemmillakin alueilla Euroopassa, nämä yksityiset standardit eivät edellytä korkeampia sulfiittipitoisuuksia kuin mitä komissio on esittänyt. Väittäisin jopa, että on yksityiset standardit, jotka ovat tiukempia kuin komission esitys. Siksi tämä on aivan realistinen esitys ja sen ansiosta vihdoinkin voidaan määritellä luomuviini Euroopan unionin tasolla. Kiitoksia, hyvät naiset ja herrat. Hyvä. Kiitokset komissiolle. Ja nyt, jos ei ole muita puheenvuoropyyntöjä, voimme keskeyttää kokouksemme. Ja aika rajoissakin. Ei kun Rova lullin Rova Lullin, olkaa hyvä. Äh, Yksi lause ainoastaan puheenjohtaja. Minä luotan niihin, jotka sanovat, että tämä ei toimia, johtaa kilpailun vääristymiin. Minä luotan heihin enemmän nyt kuin komission paperinpyörittäjiin. Tietysti tässä nyt täytyy pohtia, että ymmärretäänkö viineistä riittävästi ja ammatissa toimivat ovat, tai tietävät näistä asioista. Niin meidän komission täytyy olla todellakin tietoinen siitä, mitä se nyt tässä tekee. Grazie ancora, Madame Lulling. Allora... Lullingille. No niin, näemme kello 15 kuulemistilaisuutta varten toimiva elintarkeketju.